Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Parhaat kollegat, aloitetaan. Esityslista luonnos teille on kaikille toimitettu. Onko siihen jotain muutostoivomuksia? Ei, joten esityslista on näin hyväksytty. Esityslistan kohta kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset. Niin kuin käytännössä aina, tälläkin kertaa tämä kokous toi, lähetetään netissä suorana lähetyksenä, joten pitäkääpä kieli keskellä suuta. Ties kuka tätäkin kokousta taas tuolla jossain maailmalla seuraa. Sitten meillä on luettelo kirjeenvaihdosta. Se on teille asiakirjojenne joukossa toimitettu. Jos haluatte lähempiä tietoja, lisätietoja, niin sihteeristö on luonnollisesti käytettävissänne. Sitten äh, täällä pitäisi olla valtuuskunta Cap Verdestä vierailijoita, mutta en näe heitä vielä salissa, joten toivotamme heidät sitten myöhemmässä vaiheessa tervetulleeksi heidän saavuttuaan. Sitten äh, on järjestetty Ukraina-valtuuskuntamatka, jotta nähtäisiin hieman, mitä makrotalousavun varojen kautta on saatu aikaan. Kyseessä on kuitenkin 2 miljardia euroa, tuljetuisuus muun muassa. Ja täytyy todeta, että tilanne on aika herkässä tasapainossa Ukrainassa ja rakenteellinen ongelma, merkittävä ongelma on korruptio. Nyt on itse asiassa perustettu korruption torjuntayksikkö, sillä on uusi päällikkö ja tarkoituksena on myös palkata korruption torjuntasyyttäjiä ja toivomme, että tämä todella vaikuttaa ihan rakenteisiin maassa ja toimintatapoihin. Keskustelimme paitsi presidentin kanssa myös muun muassa ulkomaankauppaministerin kanssa ja kyllä kyseessä on valtio, joka meille vielä työtä tuo erityisesti kun ajatellaan, että ensi vuoden alussa astuu voimaan sopimus, joka varmasti johtaa kyllä Venäjän vastareaktioihin. 5. lokakuuta Euroopan unioni allekirjoitti kauppa kaupan helpottamissopimuksen, kauppasopimuksen. Varmaankin muistatte, tästä on puhuttu 9. syyskuuta. Niin, ja sitten VTO-foorumiin lähetimme myös valtuuskunnan. Meillä oli tuolloin tilaisuus keskustella muiden maiden kollegojen kanssa, käydä ihan julkista keskustelua kaupan toiminnasta ja samoin tapasimme sitten Genevessä uuden EU-suurlähettilään. Ei voida kuitenkaan suhtautua tulevaisuuteen yksinomaan myönteisesti tai optimistisesti, mitä VTOn Nairobin kokoukseen tulee. Kyllä hyvin paljon on vielä tehtävää, että siitä saataisiin menestys. Viimeinen puheenjohtajan ilmoitus. Ilahduttava, mukava ilmoitus, joka tässä ei oikeastaan hiukan rakentaa siltaa toiseen esityslistan kohtaan, nimittäin se, että nyt on virallisesti käynnistetty neuvottelut Tunisian kanssa ähm, mahdollisesta kauppa- ja lähentymissopimuksesta. Niin kuin tiedämme, arabi kevään jälkeen toiveet ovat olleet korkealla näiden maiden suhteen ja nyt todella toivotaan kestävää talouskehitystä ja pyritään sitä tukemaan, joten onpa todella mukavaa, että Tunisian kanssa neuvottelut on nyt saatu käyntiin. Kohta kolme, tämäkin on nyt enemmän teille tiedoksi. Koordinaattorien kokouksessa sovimme vuoden 2016 kokouskalenterista. Se on teille nyt myös asiakirjojen joukossa toimitettu ja näin se onkin jo julkinen. Ja nyt voimme siirtyä esityslistan kohtaan neljä, joka oikeastaan liittyy tuohon Tunisia-ilmoitukseeni. Mehän olemme käyneet sarjan keskusteluja siitä, että Euroopan unionin kauppapolitiikkaa tulee uudistaa. Olemme tavanneet Pascal Lamiin, keskustelleet hänen kanssaan. Samoin tapasimme Mari Kiviniemen, joka on äh, OECDn varapääsihteeri. Ja nyt sitten mukavaa, että vieraanamme on Euroopan investointipankin pääjohtaja Werner Hoyer, joka tulee meille puhumaan juuri näistä samoista kysymyksistä. Ja kun nyt ajatellaan tuota äh, maahanmuuttajavirtaa, joka tällä hetkellä Euroopan unionin virtaa ja joka kyllä on aikamoinen haaste, yksi suurimpia haasteita EUlle sen historiassa, niin tässä kyllä ehdottomasti tarvitaan erityisesti Afrikassa talouskehitykselle tukea. Tämä on asia, joka varmasti tulee olemaan esityslistallamme jatkossakin. Olen täysin vakuuttunut siitä, että tämä maahanmuuttohaaste ei poistu ilman kauppa- ja investointipolitiikan uudistamista niin, että voitaisiin tukea talouskehitystä, vahvistaa talouskehitystä Afrikan ja Aasian maissa. Ja investoinneilla on hyvin keskeinen rooli tällaisessa yhteistyössä muiden maiden kanssa. Ja kyllä Euroopan investointituki ja sen oikeastaan ehkä kaikkein merkittävin vipu on Euroopan investointipankki. Pääjohtaja Hoyer on tietenkin merkittävä asiantuntija niin poliittisesti kuin taloudellisestikin. hän on muun muassa toiminut Saksan ulkoministeriössä valtiosihteerinä, oli tuolloin vastuussa Eurooppa-asioista. Euroopan investointipankilla on aivan keskeinen rooli, kun tuetaan suoria ulkomaisia investointeja. Ja sillä voi olla varmasti rooli myös, kun neuvotellaan uudesta kauppastrategiasta. Komissiohan siitä itse asiassa teki päätöksen juuri eilen ja Rouva Malmström tulee sitä meille myöhemmin tänään esittelemään. Onpa mukavaa, herra Hoijer, että olette vieraanamme ja kerrotte nyt pankkinne ulkoisista painopistealueista juuri talouden kehittämisen vahvistamiseksi ja myös PK-yritysten tukemiseksi. Olkaa hyvä. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Jos teille sopii, niin vaihdan kieltä nyt englannin kielelle, jotta omat virkamiehen ymmärtäisivät, mitä minä täällä oikein puhun. Kiitos kutsusta tänne valiokuntaan. Ensimmäistä kertaa taitaa olla, kun EIPin pääjohtaja tulee tänne ja on korkea aikakin. Sillä on useita osa-alueita, joissa yhteistyö parlamentin, Euroopan parlamentin ja EU-pankin pitäisi laajentua. Ja minulla on voimakas vaikutelma näistä viimeaikaista tapahtumista viime kuukausina ja viikkoina sen jälkeen, kun vuonna 2015 viimeinen neljäs alkoi. Tämä alkoi kehityshuippukokouksesta Addis Abebassa. Sen jälkeen oli YK on kestävä kehityksen huippukokous New Yorkissa. Sen jälkeen Maailmanpankki ja IMFn kokous Limassa viime viikonloppuna, tai tänä viikonloppuna. Ja nyt ollaan menossa kohti COP21 neuvotteluja joissa pitää saada positiivinen tulos joulukuussa. Joten tämä on tällainen jakso, sekvenssi, joka on läheisessä yhteydessä, jossa tapahtumat ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa ja on hyvin rohkaisevaa nähdä pähkinänkuoressa sanottuna, että ainakin New Yorkin kestävän kehityksen huippukouksessa tuli selväksi, että YK on kontekstissa ensimmäistä kertaa ainakin, no kun minä olen osallistunut tähän viime vuoden aikana, niin huomasin kattavaa näkemystä, kokonaisvaltaista visiota näistä haasteista, joihin pitää tarttua. Meillä on kaikenlaisia haasteita, ne ulottuvat köyhyyden torjumisesta, aina vesihuoltokysymyksiin, tai siis ajatellaan jätevesihuoltoa ja muita vesikysymyksiä, sitten toisaalta pitää pohtia kestävän kehityksen tavoitteen kysymyksiä. Nyt maahanmuuttokysymyksetkin ovat tapetilla ja ilmastoasiat. Ja tähän asti YKssa nämä kysymykset käsiteltiin aina aikaisemmin erikseen, mutta nyt ensimmäistä kertaa näin kokonaisvaltaisen kattavan vision tästä, ja tämä on hyvin rohkaisevaa. Tämä tarkoittaa sitä, että EUn roolin tulee olla johtava, ja muun muassa taloudellisilla toimilla on tässä tärkeä osansa. Senpä takia me ponnistelemme paljon sen eteen, että näiden konferenssien tulos on positiivinen. Lisäksi ensi vuonna tehdessä ja jäsenvaltioiden kanssa päätet, tai päätetään väliarvioinnista, ei ulkoisen toiminnan vuosiarviosta, ja pitää pohtia sitä, miten EIP tukee EUn ulkopolitiikkaa tämän toimikauden loppuun asti. Ulkopolitiikat siis, jotkut pelkäävät, että ne saattavat kärsiä rahoitus- ja finanssikriisistä. Ja tämä johtuu siitä, että EU keskittyy sisään, sisällä oleviin ongelmiin. Tämä olisi minusta vastuutonta. Senpä takia meidän tulee jatkaa sitoutumista EUn ulkoisiin toimiin. Senpä takia esitykseni lopuksi annan muutaman esimerkin nykytilanteesta. Mainitsitte puheenjohtaja juuri Ukrainan totta kai. Siellä pitää olla hyvin aktiivinen näissä kysymyksissä. Ensinnäkin makrotalouden tilanne, puhun sitä lyhyesti, sillä kaikki te tiedätte nämä asiat jo. Raportoisin vain limasta se, että tilanne nousevilla markkinoilla oli siellä hyvin tärkeässä osassa keskustelussa, niin kuin New Yorkissa, se tulee vaikuttamaan myös Euroopan rakenteellisesta näkökulmasta Toisaalta on yhdistelmä hidasta kasvua, alhaista inflaatiota, muun muassa kaikki tämä on valtava huolenaihe. Potentiaalinen kasvu eu on alhaista osittain kriisin seurauksesta. Tämä johtuu muun muassa osaamisen eroasiosta, tämä minusta aliarvioitua, mutta lisäksi myös väestönrakenne ja heikko tuottavuus kasvuvat tähän syynä. Rakenteelliset heikkoudet, niitä on kansallisella tasolla ja EU-tasolla. Tämä johtuu muun muassa rahoitus, energia, markkinoiden pirstaloitumisessa pähkinänkuoressa, mikään ei ole enemmän tarpeen kuin se, että jatketaan päättäväisesti näitä ponnisteluja saada kunnon sisämarkkinat. Olemme tästä kaukana. EUn, vasta tarvitaan, jotta saadaan EUn sisämarkkinoista paras hyöty, jolla voidaan tukea kasvua, kohesiota ja vähentää heikkouksia näitä järkytyksiä kohtaan. Tähän tarvittaisiin myös pääomamarkkinaunioni, joka onkin jo Prosessi on alkanut jo, sillä voidaan torjua finanssipirstaloitumista, tarvitaan investointeja fyysisiin linkkeihin, tarvitaan taloudelliseen kohesioon muun muassa liikenneverkostot ja pitää investoida kilpailukykyyn muun muassa innovaation ja kriittisiin infrastruktuihin niin kuin ICT-infroihin. Ja lopuksi pitää käyttää fiskaalista tilaa, joka on käytössä, jolla voidaan vaikuttaa kysyntään ja kasvuun. Muuten nämä olivat juuri ne tekijät, jotka johtivat Junckerin suunnitelman kehittymiseen – ja Junckerin suunnitelmahan perustui siihen, että tunnistettiin, että nyt kahdeksan vuotta on suuri investointikuilu ollut EU:ssa. Investoinnit ovat laskeneet vuodesta 2007 lähtien 20 prosentilla, ja valitettavasti investoinnit ovat pysyneet näin alhaisella tasolla, joten kahdeksan vuoden ajan investoinnit ovat olleet suhteellisen alhaisia. Se tarkoittaa pääomille heikkoa tilannetta, tätä pitää kehittää. Ja tämä toisaalta vaikuttaa myös tilannetta, että, tai se luo haasteita, että lähes 20 vuotta meillä on innovaatiokuilu myös ollut. Kuulumme EU-ssa kaikilla tasoilla yhteensä tutkimukseen, kehitykseen, mutta myös peruskoulutukseen laskee 1,5-1,8 prosenttia BKTstä vuosittain jos verrataan siis Itä- ja Etelä- ja kaakkois aasialaisiin kilpailuihin, puhumattakaan Pohjois-Amerikasta. Eli nämä tekijät, yhdistynnä innovaatiokuilu ja investointikuilu johtavat vakavan kilpailukyvyn heikentymiseen EUsta, ja tätä pitää työstää ensisijassa. ja Euroopan investointirahasto ovat aktiivisia kaikilla näillä osa-alueilla. Ne tukevat päämarkkinoiden kehittymistä, investoidat innovaatioon ja infroihin, joita tarvitaan suurempiin taloudelliseen kilpailukykyyn ja kohesioon. Tiedätte, että pankki sai lisää pääomaa nyt ensimmäistä kertaa kolme vuotta sitten, jotta voisimme testata ne välineet, joita sovellamme myös Junckerin suunnitelman puitteissa. Ja voin sanoa teille, että kun aloitettiin tämä niin sanottu seikkailu tässä pääomalisäyksessä, niin meidän piti luvata, että luomme lisäinvestointi, tuomme lisäinvestointia EU-hun e 180 miljardia euroa kolmessa vuodessa. Nämä kolme vuotta on siis aikaa. Se päättyy joulukuussa 2015 ja voin sanoa, että tämmöistä 20 miljardia lisäinvestointia on tuotu maaliskuussa tänä vuonna, joten paljon aikataulua edellä, joten pankki on täyttänyt tehtävänsä tältä osin, ja tämä tuo optimismia lisää, eli että voimme myös vastata toivottavasti Junckerin suuntamana haasteisiin. Ne on kohdennettu toisaalta erityyppisiin investointeihin, mutta tämä kuuluu ehkä muiden kollegoiden kiinnostuksen aiheisiin. Sitten ulkopolitiikka. No, lisärahastot, joita ESIR on tukenut, niitä käytetään 28 jäsenvaltiossa, mutta emme kuitenkaan aio vetäytyä muun maailman toiminnasta yli 50 vuotta EUn ulkopolitiikan rahastoja on katettu pitkäaikaisilla sijoituksilla EIPstä paikallisalueen sektoreiden kehityksessä, infrossa ja ilmastotoimissa 77 miljardista eurosta ollut, 77 miljardia euroa lainoja on ollut, josta 7 miljardia meni muualle kuin EU-hun. Eli siis nämä varat menivät EUn läheisimpään naapurustoon, Aasian, Latinalaisen Amerikkaan ja AKT-maihin. Tämä on huomattava määrä tukea EUn ulkopolitiikkaan ja aiomme jatkaa tällä linjalla. Toivottavasti pääsemme, saamme, tämä osuus nousisi yli 10 prosenttiin ja rehellisesti sanottuna, toivottavasti saamme tukea teiltä tässä kysymyksessä, sillä pankin toiminta on rajoittunut EUn ulkopuolelle tähän 10 prosenttiin, mutta se ei ole enää kestävää, jos ajatellaan haasteita, joita kohtaamme unionin kumppanimaissa, jos ajatellaan tietysti ilmastotoimia, maahanmuuttokysymyksiä, kestävän kehityksen tavoitteita. Ja e, kaikki verot, jotka Tusk tai Juncker tai Mogherini tekevät EUn ulkopuolisiin kumppanimaihin, niin kun he palaavat, he ovat tehneet lupauksia EUn osalta ja jättävät ne lupaukset sitten pankin ovelle tämän takia. Meidän, me tarvitsemme teidän tukenne ja pitää vahvistaa tätä ulkoisen tuen mandaattia EUssa ja mandaatti, jota tarvitaan sille, että ollaan niin aktiivisia kuin tarpeen, jotta saavutetaan ainakin kestävän kehityksen tavoitteet, ilmastotavoitteet ja tärkeimmät tavoitteet kauppapolitiikassa. Tämä hyödyttää EUta, kun rahoitetaan energiayhteyksiä muussa naapurimaihin. Tuemme EUn energiaomavaraisuutta investoimalla infroihin ja tarjoamalla asiantuntijuutta. Näin autamme näitä valtioita noudattamaan yhteisösäännöstöä ja rahoitamme uusiutuvien energioiden investointeja ja osoitamme, että EU on johtavassa asemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ja EIP tuo oman osuutensa kansainväliseen kauppaan ja tarjoaa EUn asiantuntijoita ja se tukee suoria ulkomaisia tukia, niin kuin sanottiin, lainaamalla monille eurooppalaisille asiakkaille globaalisti. Pönkitämme EUn kilpailukykyä ja tuomme myös etuja naapurivaltioille. Avoimesti sanottuna Limassa viikonloppuna Vampakin kokouksessa ilmasto oli tärkein teema siellä. Tämä oli hyvin näkyvässä osassa ja oli hyvä, että EU-pankki on portinvartija ilmastohankkeissa niin sanotusti ja aiomme rahoittaa tulevaisuudessa samalla tavoin kuin aikaisemmin, emme ainakaan vähemmän kuin 25 prosenttia bisnesvolyymistamme ilmastoasioissa. Ja jos ajatellaan toimijajun EUn ulkopuolella, niin olemme ilmoittaneet, että aiomme nostaa tätä kynnystä 35 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, joten olemme edelläkävijä ilmastorahoituksessa maailmassa. Tämä on asia, jota pitää jatkaa ja tarvitsemme siihen tukeanne haluan nyt keskittyä tämän valiokunnan asioihin ja siihen, että EIP on tarjonnut eri tuotteita muun muassa pk-yrityksille, takuita, lainoja, pääomaa, joka tukee yritysten kansainvälistymistä mukaan lukien kolmansissa maissa. EIP voi myös tarjota pitkäajan rahoitusta kumppanimaissa suoran ulkomaisten tukien avulla eri osa-alueissa tai omalla riskillään ja se voi parantaa pk rahoituksen saatavuutta. Esimerkki ei tarjoamasta tuesta. PK-yritysten tai yritysten kansainvälistymiselle on kumppanuus, joka allekirjoitettiin Amerikoiden kehityspankin kanssa vuonna 2014. Siinä kaksi toimielintä yhdistävät voimansa luodakseen tämmöisen lainafasteltin, jossa 500 miljoonaa dollaria annetaan PK-yrityksille – Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella, jotka haluavat laajentua EU-hun ja päinvastoin, jos EU-pk-yritykset haluavat laajentaa toimintaansa näihin alueisiin. Naiset ja herrat, kuten mainitsin alustuksessani ihan alussa, niin tuki naapurustolle, naapurimaille on äärimmäisen tärkeää EUlle. Ei ole aikaa hukattavana jos ajatellaan muassa pakolaiskriisiä, se on viimeisin huomautus siitä, miten yhteen linkittyneenä olemme ja miten tärkeää on ottaa tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa, josta puhuin. Vauraus ja rauha välittömässä naapurustossa EUn vieressä ovat elinehto hyvälle omalle hyvinvoinnillemme. Tämän takia EIP suhtautuu tähän asian vakavuudella Tämän takia näihin investointeihin keskitytään niin paljon. Saman takia traagiset tapahtumat Syyriassa ja Ukrainassa ja epävakautus noilla alueissa homottaa, tai näyttää meille kuinka tilanne on. Tärkeintä on, että oli poliittinen tilanne mikä tahansa lähimaissa, niin investointeja tarvitaan noille alueille valtavasti. Tarvitaan jälleen rakennusta myös noihin maihin, jotta ne pääsevät takaisin jaloilleen. Ei tarjoaa vastausta uusiin sosiaalisiin poliittisiin haasteihin ja antaa yli puolet EUn taloudellisesta tuesta eteläisen alueen naapurimaille tarjoaa, näin, jotta voidaan luoda lisää työpaikkoja ja voidaan vakauttaa yhteiskunnallista kehittymistä. Se tarjoaisi siis kaiken 40 miljardia euroa enemmän kuin kukaan muu toimija maailmalla. Viimeaikainen tärkeä tehtävä meille on ollut itäinen kumppanuus ja 1,1 miljardia euroa olemme antaneet lainoja tuolle alueelle vuonna 2014 1,4 miljardia euroa on ennustettu tälle vuodelle. Kuten tiedätte, Ukraina, Moldova, Georgia allekirjoittivat asioitasopimukset EUn kanssa, mukaan lukien se, että pannaan täytäntöön tällainen syvällinen, laajalle menevä kokonaisvaltainen vapaakauppa EU on kehittänyt eri välineitä, joiden avulla voidaan varmistaa se, että pannaan kunnolla käytäntöön nämä vapaakauppasopimukset. Tarvitsemme myös teknistä tukea paikallisille pk-yrityksille ja mikroyrityksille. Pääsyn tavoitteemme on puuttua markkinoiden tarpeisiin noilla alueilla ja poistaa esteitä ja luoda hyvät ehdot, jotta pk-yritys, pk-yritykset toimivat EU-standardien mukaisesti. Mainitsin nämä kolme maata, Ukraina niistä on sanista eniten etua EIPen ohjelmista ja FTAn tuista. Voin sanoa, että olemme oikealla raiteella, emme tuplata tukemme kolme miljardiin, niin kuin neuvostossa luvattiin, aikavälillä 2014-2016 tämän eu paketin, tukipaketin puitteissa. Ja lisäksi voin sanoa teille, että allekirjoitin juuri Maailmanpankin pääjohtajien kanssa sopimuksen Limassa, jolla autetaan tukemaan kaasuostoja Ukrainassa. Tämä on vaikea asia, kun saimme tietää, että tulee olemaan hyvin kylmä Ukrainassa hyvin pian, koska kaasutoimitukset Ukrainassa kestävät tammikuun puolivälin asti totta kai. Meitä pyydettiin löytämään tapa, miten auttaa Ukrainaa pois tästä uhkaavasta tilanteesta. Ja jos tarkastellaan pankin sääntöjä, jotka perustuvat EU-sopimukseen, sillä pankki on osa EU-perusopimusta. Meidän piti, saimme tietää, että me emme saa rahoittaa kaasuostoja, sillä määritelmämme hankkeelle on hyvin selvä, joten se, mihin päästiin, on hyvin luova ratkaisu. Huomaat, että maailman pankilla on kyky auttaa Ukrainaa, jotta se voi rahoittaa tarvittavat kaasuostot, jotta voi varmistaa, että lämmitys ei lopu tammikuussa. Toisaalta Maailmanpankki, sillä on paljon hankkeita Ukrainassa, joten sen takia tämän sopimuksen myötä ei voitu tehdä lisää, joten tehtiin takuita Maailmanpankin hankkeille Ukrainassa. Tämä vapautti toisaalta Maailmanpankin tasetta, jotta he voisivat tukea näitä kaasuostoja. Tämä on konkreettinen esimerkki rakentavasta yhteistyöstä kansainvälisten rahoituslaitosten välillä, tässä tapauksessa Maailmanpankin ja EIPn välille. Tässä kaikki. Mutta vielä pari sanaa Kiinasta ja Aasian ö, kumppanuussopimuksista, jotka ovat mielenkiintoisia teillekin. Totta kai meillä tulee olla rooli EU-Kiinan suhteissa, erityisesti jos ajatellaan korkean tason kauppavuoropuhelua, jota käytiin pari viikkoa sitten Pekingissä. Kuten tiedätte, sekä EU että Kiina ovat jo lähettäneet voimakasta tukea Kiinan eri aloitteille. Ja toisaalta Kiina tukee Euroopan investointiohjelmaa. Tämä tapahtui jo kesäkuussa Brysselin kokouksessa. Kiinasta tuli ensimmäinen ei-EU-maa, joka ilmoitti halustaan tukea tätä investointiohjelmaa. Molemmat osapuolet sopivat työryhmästä ja lisätään yhteistyötä kaikissa investoinnin aspekteissa. Se allekirjoitettiin sitten eräällä foorumilla. EIP on sitoutunut tähän kumppanuuteen, sillä sekin on tulemaan tärkeä kumppani monilla osa-alueilla. Tämän lisäksi Kiinan pyynnöstä ja muiden pyynnöstä EIP antaa asiantuntija-apua sille, että perustetaan Aasian investointipankki. Kyse on hyvin korkean tason on asiantuntija-avusta, joka antaa tukea liittyen muassa avoimuuskysymyksiin, evaluaatio sumuihin kysymyksiin liittyen. Teemme läheistä yhteistyötä eri konsulttien kanssa, muun muassa hankintakysymyksissä, ympäristöasioissa ja sosiaalisessa vastuussa. Heti kun pankki on perustettu, aiomme yhteisrahoittaa infrahankkeita ja vaihtaa parhaita käytänteitä, ja tästä näkökulmasta on hyvin edukasta, että alusta asti me autamme kiinalaisia kehittämään tämän pankin, että se toimii meidän sääntöjemme mukaan, jos ajatellaan julkisia hankintoja, sosiaalisia kriteerejä, ympäristökriteerejä ja sun muita. Joten olemme nyt hyvällä tiellä, kun valmistamme kumppanuutta tämän pankin kanssa. Se tulee olemaan perustettuna hyvin pian siinä kaikki. Ja mielelläni vastaan kysymyksiin, jos voin ja jos en, niin lupaan kirjalliset vastaukset yksityiskohtaisemmin. Kiitoksia huomiostanne. Thanks a lot, Mr. Hoyer. Uh, Kiitos oikein paljon. Tämä oli erittäin kattava kuvaus teidän tekemästänne työstä. Nyt täällä on joitain puheenvuoropyyntöjä. Ensimmäisenä Daniel Kaspari, joka on EPP-ryhmän koordinaattori. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja Parahin herra Hoijer. Mukava, että olette vieraanamme tänään. Minulla olisi kaksi ihan konkreettista kysymystä. Ensinnäkin, te puhuitte pk-yritysten rahoittamisesta. Täällä parlamentissa meillä on tavoitteena solmia kansainvälisiä kauppasuhteita. Mikä on teidän kokemuksenne käytännössä, kun ajatellaan niitä palveluja, joita te tarjoatte? Voitaisiinko mahdollisesti saada aikaan jonkinnäköinen muutos vaikkapa lainsäädännön kautta vai onko kyse ihan tällaisista käytännön asioista, jos tarvitsisitte vielä apua. Tarkoitan, että tarvitsisitteko meidän tukeamme eh, työnne helpottamiseksi entisestään. Sitten meillä on investointisuojamekanismi keskusteluja käynnissä parlamentissa, eli se, miten turvaamme kansainvälisissä sopimuksissa investointimme. Onko tämä relevanttia teidän liiketoiminnallenne, teidän toiminnallenne, eli onko teille tärkeää mm, tai miten työhön ne vaikuttaa se, jos esimerkiksi investointisuojalausekkeita kansainvälisissä sopimuksissa heikennetään. Kiitoksia. Thanks a lot. Next one is... Kiitos oikein paljon. Sitten äh, Rova Kötendalin. Kiitoksia kovasti. Minäkin haluan kiittää teitä siitä, että tulitte tähän valiokuntaan tänä aamuna. Huomasin teidän vetoomuksenne, jotka liittyvät siihen, että haasteet lisääntyvät ja päätöksentekijöidenkin täytyy ottaa tämä huomioon. Useinhan me äh, sysäämme tavallaan asioita eteenpäin ajattelematta, kuinka paljon <clears throat> asioita kumuloituu tuolla toisessa päässä. Yksi kysymys, ja haluaisin kuulla näkemyksenä tähän asiaan. Se liittyy siihen, kuinka tärkeitä kestävän kehityksen kriteerit ja sosiaaliset kriteerit ovat, joita EU käyttää erityisesti AK AKT-maissa. Meillä on nyt sopimusluonnoksia pöydällä eri afrikkalaisten maiden kanssa, ja kun investointipankin mandaatista noin puolet kohdentuu AKT-maihin, niin onhan selvää, että näistä maista voisi tulla vahva kumppani. Ja meidän tulisi näitä kumppanuussopimuksia saada aikaa, mutta haluaisin tietää, millä tavalla kokemusten mukaan nämä kumppanuussopimukset toimivat käytännössä, millä tavalla lainan antaminen auttaa niitä. Ja viittaa myös siihen, mitä Gaspari sanoi PK-yrityksistä. Miten me voimme paremmin puuttua kestävään kehitykseen liittyviin siirtohintoihin. Kiitoksia. Seuraavaksi Helmut Scholz. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Hoyer. Hyvin avomielisestä puheenvuorostanne. Täällä istutaan. Niin, puhuitte hyvin avoimesti näistä etenne nousevista kysymyksistä. Muutama kysymys meiltä. Viittasitte Euroopan naapuruuspolitiikkaan ja investointipankin rooliin siinä. Me olimme juuri vastikään valiokunta matkalla Kiovassa ja tapasimme muun muassa ukrainalaisen liike-elämän tukitoimiston, joka on vastuussa muun muassa siitä, että Ukrainan taloutta avattaisiin entistä paremmin niin ukrainalaisille kuin ulkomaisillekin sijoittajille. Ja tietääksemme tätä ohjelmaa myös EIP on mukana rahoittamassa. Minkälaisia kriteerejä tässä ohjelmassa sovelletaan? Kriteerejä, jotka samalla sitten saavat aikaan välttämättömiä uudistuksia Ukrainassa. Eli puhutaanko puhtaasti markkinataloudellisista kriteereistä vai otetaanko huomioon myös sosiaalinen ulottuvuus. Kun ajatellaan Ukrainan työlainsäädäntöä, mm, sitähän on tässä pyritty aikaansaamaan viimeisten puolentoista vuoden ajan, mutta kovin paljon ei vielä edistystä ole saatu ja työntekijät ovat huolissaan. Toinen kysymys, Volkswagen. Ollaan kuultu, että EIPn luot netto 4 miljardia euroa, että sitä ei nyt sitten vaadittaisi takaisin maksettavaksi. Tämä liittyy tähän skandaaliin. Minä kysynkin teiltä, että miten te perustelette sen, että tällaista luottoa ei vaadita takaisin maksettavaksi, jos nyt kuitenkin otetaan samalla huomioon kestävyys. Ja eipähän tietenkin tarvitsee kaikkia muita hankkeita varten tarvittavan pääoman. Eikö tämä suuntaus ole hiukan vinoutunut ja näin ollen ehkä tarvittaisinko lainsäädäntötoimia tämän vinoutuman korjaamiseksi? Sitten vielä viimeinen kysymykseni Aserbaidsan. Viime viikolla hyväksyimme päätöslauselmaesityksen maan tilanteesta ja vaadimme komissiolta, että kaikki invest investointi ja rahoitustuki keskeytetään, jos ei ole suoraan yhteydessä ihmisoikeuksien vahvistamiseen tai humanitaariseen ulottuvuuteen. Eli kun kerran perusoikeustilanne maassa on todella vaikea ja ihmisoikeusaktivistit ovat hyvin kovan paikan edessä. Ottaako EIP kantaa myös ihmisten tilanteeseen, koulutukseen, terveydenhuoltoon ja niin edelleen? Kiitoksia sitten Moska, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää teitä siitä, että tulitte tähän valiokuntaan ja arvostin kovasti, arvostan kovasti sitä, että toimielinten välistä työtä koordinoidaan. Se on erittäin tärkeää ylipäänsä demokraattisen ja ylipäänsä yhteistyötä parannetaan myös kolmansien maiden kanssa. Se on erittäin tärkeää vakauden ja kehittymisen kannalta. Ensimmäinen kommenttini liittyy siihen paineeseen, jonka alaisina olemme tällä hetkellä. Meillä on maahanmuuttoa, ilmasto muuttuu, meillä on kaikenlaisia haasteita edessämme ja meidän tulisi löytää myös Afrikan mantereen osalta vahvempi strategia. Ja minä haluaisin tietää, minkälainen te, minkä, mikä teidän instituutionne strategia on niiden maiden suhteen, joista on tulossa yhä tasapuolisempia kumppaneita kumppaneita. Mikä on teidän strategianne, jotta näiden muiden maiden kanssa voitaisiin yhdessä tarttua uusiin haasteisiin? Toinen kysymykseni liittyy siihen, mikä on teidän yhteistyönne kehittyviin maihin tai yhteistyöasenteiden kehittyviin maihin? Kiitos. Täällä on vielä pari puheenvuoropyyntöä. Sitten suljen puhujalistan muuten. Aika, aika kolme puheenvuoropyyntöä. Hyvä, mutta nyt mielelläni sulkisin puhujalistan tarkkoja, lyhyitä kysymyksiä. Muuten emme ehdi enää kuulla vastauksia. Rovede Sarnes. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyt kysymys kriteereistä. Olisi normaalia kuvata, että ei EIPn pitää ennen kaikkea ottaa huomioon eurooppalaisten intressit ja puolustaa niitä kuitenkin aikaisemmin, no esimerkiksi mieleen tulee se, että on rahoitettu näitä kiinalaisia aurinkopaneeleita ja näin on EIP on tehnyt toimintaa, joka asettaa tämän kyseenalaiseksi, kun EIP rahoittaa näitä kiinalaisia aurinkopaneeleita, jotka tulevat valta, joita tulee valtavasti Euroopan markkinoille, jotka häiritsevät markkinoita täällä, niin voidaan estää kysymys, miten koherenttia EIPn toiminta ovat. Eli kysymykseni on, miten johdonmukaista tämä toiminta on ja mitä nämä kriteerit sitten ovat. Sitten herra Poveli. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin korostaa laillisuutta ja avoimuutta. Ennen kaikkea, kun puhutaan EIBn investoinneista, on tärkeää, että rahoitusmarkkinatkin ovat avoimet on tärkeää, että me annamme selkeän merkin ja viestin siitä, että olemme avoimia ja kunnioitamme sääntöjä. Avoimuus tarkoittaa sitä, että myös kansalaiset ymmärtävät, mikä on EIBn Euroopan investointipankin rooli. Haluaisin tietää, minkälaisia mekanismeja olette ottaneet käyttöön, jotta voitte voitte valvoa niiden firmojen, yritysten oikeellisuutta, joita rahoitatte. On, Tämä on erittäin tärkeää, kun Euroopan talous on siinä jamassa, missä se nyt on. On tärkeää, että ne yritykset, jotka hyötyvät e Euroopan investointipankin lainanannosta, eivät tee mitään vilunkia. Fernand. Kiitoksia ja sitten vielä herra Ferran. Oui, euh, merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos EIPn pääjohtajalle, joka tuli tänne asti puhuakseen kanssamme. Haluaisin vain esittää kysymyksiä liittyen hän neljän asian, josta hän puhui, eli Ukraina, maahanmuuttajat, Afrikka ja Juncker-suunnitelma. Ensinnäkin Ukraina Tällä hetkellä Euroopan markkinat kärsivät, tai siis niin pätee vapakauppasopimuksia ja tämä TTIP ja muut vapakauppasopimukset pätevät Moldovan, Moldovan Georgian, Kanadan kanssa, Merkosurmaat ja nyt sitten Ukraina. Ukraina on maa, jota haluatte rahoitatte ja auttaa poliittisista syistä enemmänkin mielestäni, mutta tämä maa kuitenkin tällä hetkellä sen työvoimakustannukset ovat 25 prosenttia 40 prosenttia alhaisemmat kuin EU:ssa ja mielestäni Ukrainan tilanne heikentää EUn tilannetta tällä, tältä osin, mitä tulee maahanmuuttajiin. Puhuitte muun muassa ilmastokysymyksestä tähän liittyen ja ongelmakysy- maahanmuuttokysymys. Siinä ongelma on sota, sota, joka ajaa nälän hätään ja maahanmuuttoon. Mielestäni pitää nähdä asiat rehellisesti. Eli tämä on ensinnäkin talousmaahanmuutto, joka tulee tänne, eli ensin edistää EU:ssa investointeja. Ja voiko EIB pohtia, mitä voi tehdä EU:ssa, jotta tätä kriisiä voidaan hallinnoida Afrikka sitten? Mitkä ovat valintakriteerit hankkeissanne, jotta vältetään että no mitä on nähty, että EIP ei hanko, rahoita suuria monikansallisia yrityksiä, jotka etsivät tuottoa enemmänkin kuin paikallista kehitystä. Ja meitä kiinnostaa erityisesti se, että pitää varoa, että EIP ei osallistu itse näiden luonnonvarojen ryöstöön. Sitten Junker-suunnitelma. Junker-suunnitelma tarvitaan paljon näkyvyyttä. Arvon pääjohtajat mielestäni tällä hetkellä ei ole paljon selkeyttä siitä, miten hankkeet valitaan. Ja ideasta siitä, että EIP on aiko, ideosta, jota EIP aikoo tukea. Voisitteko puhua sitten tulevista hankkeistanne? Oletteko jo, no puhuitte Ukrainasta, mutta onko teillä jo suunta tähän liittyen, muihin hankkeisiin liittyen? Kiitos. Dankeschön und Herr... Kiitokset. Herra Hoyer, sallitteko, että itsekin esitän vielä kaksi täydentävää kysymystä? Yhtäältä puhuitte siitä, että 10 prosenttia talousarviosta menee ulkoiseen ulottuvuuteen. Piditte tätä liian vähäisenä osuutena, paljonko sitten haluaisitte? Ja toinen kysymykseni. Maailmanlaajuisesti käydään keskustelua uudesta investointipolitiikasta poliittisesta mallista pyydetään kestävyyttä ihmisoikeustilanteeseen, täällä jo viitattukin, ja komission sen tulee tänään esittelemään uuden kauppastrategiansa, jossa on uusi tai vaaditaan uutta investointilähestymistapaa, erityisesti hyvää hallintoa, korruption torjuntaa ja niin edelleen. Joten kun ajatellaan näitä kansainvälisiä puitteita, joissa toimitte, niin voitaisiinko saada aikaan tällainen globaali uusi investointimalli? Kiitos. Kiitos. Nyt tässä varmaankin tarvitaan kyllä kärsivällisyyttä ja kestävyyttä, jos jaksatte kuunnella, kun yritän vastata kaikkiin kysymyksiin, niihin, joihin en pystynyt vastaamaan eh, vastaamillani kirjallisesti. Esimerkiksi täällä kysyttiin Azerbaidsanista ja meillä on siinä aika vähän liiketoimintayhteyksiä, mutta yksi pankin varapääjohtajista itse asiassa juuri näinä päivinä on Azerbaidsanissa, enkä ole vielä kuullut häneltä yhteenvetoa matkasta, joten siksi en pystynyt vastaamaan, mutta vastaan kirjallisesti. Ja sitten toinen juttu liittyy tähän energiaan kohdistuneeseen kysymykseen. Emme me voi olla läsnä kaikkialla. Kun ajatellaan 10 prosenttia, prosenttia volyymistamme tällä hetkellä, niin mehän olemme maailman neljänneksi suurin investointipankki, eikä se ole ollenkaan pieni asia, kun ajatellaan, että monen, kun ajatellaan monenvälisiä pankkeja. Me olemme investointipankki, niin kuin nimikin sanoo, ja tietenkin me olemme pankki. Niin joskus tämä täytyy selittää myös neuvostossa poliitikoille, jotka ovat aika korkeassakin asemassa. Pankit lainaavat rahaa ja haluavat rahansa takaisin, uskokaa tai älkää. Ja me haluamme rahamme takaisin kor- korkoineen, korkojen kerran. Ja tämä nyt tietenkin ihan Euroopan veronmaksajienkin edun nimissä. Senttiäkään niistä rahoista, joita me lainaamme ei saada talousarviosta, vaan kaikki nämä rahat tulevat pääomamarkkinoilta. Meidän on rahoitettava kaikki toimintamme kansainvälisiltä päämarkkinoilta 60-90 miljardia euroa vuosittain lainaamme kansainvälisiltä päämarkkinoilta pääomamarkkinoilta ja nämä rahat menevät sitten hankkeisiin joita rahoitamme. Muutenhan me emme tietenkään pankeilta mitään rahaa saa, tai pääomamarkkinoilta mitään rahaa saa. Emme me halua rahoittaa huonoja hankkeita, koska sijoittajat rankaisisivat meitä heti. Joku voisi ajatella luottoluokituslaitoksista mitä hyvänsä, mutta ne tekevät tässä kyllä hyvää työtä ja seuraavat tilannetta hyvin läheltä. Eli kyllä tässä tiettyä suojaakin tai suojalausekkeita on. Sitten kysymys PK-yrityksistä on erittäin erittäin keskeinen kysymys meille – pankki vuonna 2014 rahoitti noin 280 000 pk-yritystä. Sehän on tietenkin valtava määrä, 280 000 pientä yritystä. Ja koska me olemme hyvin hoikka pankki ja liikuttelemme kahden ja puolen tuhannen ihmisen virkamieskunnalla lähes puolta Maailmanpankin summasta, heillä on kuitenkin 18 000 työntekijää, niin joko me teemme tämän investointirahastojen kautta, joissa olemme mukana, tai sitten kumppanipankkien kautta. Ja siksi useimmat kysymykset liittyvät, tai pikemminkin suoranaisesti kumppanipankkeihimme. Ja tuolloin se tuki, apu, jota voimme antaa, on suhteellisen rajoittunut, mutta keskittyy pankin liiketoimintamalliin, sen ytimeen. Eli kaikki, mitä teemme, tarkoittaa ää, lainan annon ja sitten EU-resurssien käytön sekoitusta ja sitten tietenkin neuvoa antava toiminta, joka on äärimmäisen keskeistä erityisesti PK-yrityksille, jotka siirtyvät kansainvälisille markkinoille pois kotimarkkinoilta, jotka uskaltautuvat kotimarkkinoiden ulkopuolelle. Ne usein tarvitsevat apua, neuvontaa. Ja me emme tee tätä suoraan, vaan teemme tämän kauppakamarien ja muiden talouselämän toimijoiden kautta. Kysyitte, mitä odotan lainsäätäjältä tai ehkä mitä toivoisin teiltä. Hmm. Täytyy vähän miettiä, en voi vastata suoralta kädeltä. Ja Rova Desarnes, voisin ehkä nyt vastata teidän kysymykseenne, että ammummeko itseämme jalkaan tehdessämme yhteistyötä tiettyjen tahojen kanssa. Kiina on aina hyvä esimerkki tietenkin tästä, kun meillä on vaikkapa ilmastotavoitteita, jotka ovat vastakurssilla muiden tavoitteiden kanssa, ja kilpailukomissaari sekä ulkomaankauppakomissaari luonnollisesti hyvin ratkaisevalla tavalla ovat mukana tässä yhteistyössä vaikkapa Kiinan kanssa. Ja sama koskee esiriä. Myös sen kohdalla täytyy käyttää eurooppalaisen eurooppalaisiin infrastruktuurihankkeisiin myös muiden kuin eurooppalaisten kumppaneiden rahoja, esimerkiksi vaikkapa kiinalaisten, mutta ei näin tietenkään voida sitten myydä itseämme liian halvalla. Meidän täytyy aina tasapainotella ja olla hyvin varovaisia. Sitten paikan päällä investointien suojeleminen on mielestäni ennakkoedellytys, perusedellytys sille, että kansainvälistä yhteistyötä ylipäätään voidaan tehdä. Siksi olen EUlle tästä kyllä hyvin kiitollinen. Sitten standardit ja kehitystavoitteiden seuraaminen. Mm, Kösendalling Tämä on avainkysymys ja me olemme hyvin läpinäkyviä. Jos menette nettisivullemme, niin löydätte kaikki käyttämämme, soveltamamme kriteerit. Eivätkä nämä kriteerit voi olla vain tyhjiä sanoja. Niistä täytyy tulla totta. Niin täytyy toteutua käytännössä. Ja siksi tärkeä asia EIP-lainojen suhteen on juuri se, että me toteutamme seurantaa. Ei meidän toimintamme päädy, pääty siihen, kun tämä lainasopimus allekirjoitetaan, vaan me seuraamme äh, hankkeita aina niiden loppuun saattamiseen asti. Siksi ei suinkaan riitä, että äh, sovitaan äh, ympäristö- ja sosiaalista standardeista ja sitten kun rahat ovat tilillä, niin kaikki unohdetaan. Ei suinkaan, vaan me seuraamme niiden kunnioittamista. Ja Scholzin kysymys Volkswagen myös erittäin olennainen kysymys, mutta ennalta haluan tehdä selväksi yhden asian. Mistä te nämä numerot saitte? Mistä te eh, nämä tiedot saitte? Pankki ei ole Volkswagenin suhteen tehnyt minkäänlaisia päätöksiä. Olen sanonut yhden asian Volkswagenin suhteen ja toistan sen tässä nyt. Meillä on ollut pitkäaikainen eh, liikesuhde Volkswagenin kanssa, menestyksekäs liikesuhde Volkswagenin kanssa. Se on yksi Euroopan autoteollisuuden eh, lippulaivoista. Me olemme tehneet hyvää toimivaa yhteistyötä Volkswagenin kanssa. Ja tämä on pohjautunut, perustunut heidän tekemiinsä hankeehdotuksiin. Ja me olemme luonnollisesti erittäin pettyneitä siihen, mitä on tapahtunut, koska ilmeistä on, että osa meidänkin antamistamme lainoista – sitä on saatettu käyttää eh, sellaisiin tarkoitusperiin, jotka eivät ole Euroopan investointipankin ilmastotavoitteiden mukaisia. Tätä ei ole vielä todistettu, mutta näin voi olla. Ja tietenkin me tarkistamme asian ja ää, eh, nyt on aivan liian varhaista sanoa, mm, mitä päätelmiä sitten täältä teemme. Muistakaamme kuitenkin nyt eh, se, että kun ajatellaan äh, pankkialaa, niin Volkswagen, kun ajatellaan ympäristöä ja ilmastoa, on niin äh, merkittävässä äh, asemassa ja, ja niin markkinoiden armoilla, että kyllä luonnollisesti myös Volkswagenin johdon täytyy sopimuksia kunnioittaa. Sitten täällä kysyttiin avoimuudesta ja mm, sosiaaliympäristö ja muiden kriteerien toteutumisen seuraamisesta ja mm, mitä avoimuuteen tulee. Me olemme varmasti aivan maailman kärkijoukkoa, mitä investointipankkeihin tulee myös siitä syystä, että olemme niin läheisessä yhteistyössä EU-toimielinten kanssa. Me olemme vastuuvelvollisia tilintarkastustuomioistuimelle, Olafille, oikeusasiamiehelle, jäsenvaltioille ja myös teille. Joten me olemme aina valmiit kuulemaan parannusehdotuksia teiltä myös avoimuuden suhteen. Mutta katsokaa kaikkia kriteereitä, joita sovellamme ennen kuin äh, lainoja myönnämme. Löydätte kaikki nämä kriteerit pankin kotisivulta ja jos teille vielä jää kysyttävää, niin mielelläni vastaan. Myös tässä tapauksessa myös äh, esitettiin itse asiassa monta kysymystä liittyen kumppaneihin ulkopuolella. Me olemme EU-pankki, äh, me olemme EUn palveluksessa – Meitä sitovat perustamissopimukset, jotka jo Rooman sopimuksesta alkaen, jotka toteavat, että meidän tehtävämme on tukea yhtenäismarkkinoiden loppuun saattamista ja tietenkin kehitystä kaikilla Euroopan alueilla. Tämä on meidän työtämme, joten kohesio ja konvergenssi ovat keskeiset asiat meille. Lisäksi olemme neuvoston palveluksessa. Neuvosto puhuu kanssanne ja jos se katsoo, että meidän tulisi vahvistaa kumppanuutta tiettyjen Euroopan strategisten kumppaneiden kanssa, niin tietenkin me niin teemme. Emme me kaikkialla ja aina voi olla läsnällä, mutta kaikki tapahtuu kyllä mitä suurimman avoimuuden puitteissa. Sitten kysyttiin Jemenistä. Osallistuin juuri kumppanuusneuvotteluihin Limassa. Tämä oli kyllä aika Äh, silmät avaava kokemus, vaikka jotkut jäsenvaltiot ovat kovastikin ponnistelleet, niin edelleenkään vielä ei ole päästy toivottavaan tulokseen. Sitten kun ajatellaan nämä äh, Äh, aikaani niin saksalaisena ministerinä olin tuolloin vastuussa myös Jemenistä ja kyllä tämä todellakin oli aika silmät avaava kokemus ja kyllä tilanne no, vielä vaatii hyvin paljon alueella. Afrikka ehkä laajemmassa kontekstissa sanoin, että meillä ei koskaan aiemmin ole ollut äh, yhtä kokonaisvaltaista näkemystä ajatellen kehitystä, vettä, sähköntuotantoa, kaikkea, koko kokonaiskuvaa. Ja meidän täytyy nyt saada huomattavasti suuremmat rahat vielä käyttöön, kun katson teidän budjettianne ja jäsenvaltioiden budjetteja, niin nämä valtavat haasteet, joita meillä nyt on, ovatpa ne sitten Euroopan infrastruktuurihankkeita, laajakaista, ähm, tietotekniikkakeskukset tai Euroopan unionin ulkopuolella vaikkapa Afrikassa ja muualla kehittyvässä maailmassa, niin näihin haasteisiin voidaan vastata vain yksitoista yksityistä pääomaa käyttämällä ja samalla se liikkeelle. E- eräs kollegoistani monenvälisen kehitys pankin johdossa totesi, että kehitys tulee kohti teitä, koska jotta saadaan yksityistä rahaa, niin pitää tehdä todella paljon. Ajatellaan vaikkapa Junckerin suunnitelmaa. Mielestäni vastaavaa voitaisiin soveltaa muuallakin maailmassa sen sijaan, että käytetään niin paljon rahoja tukiaisiin ja tukiin, niin rahat voitaisiinkin käyttää lainojen takuuna niin, että saataisiin yksityistä rahaa houkuteltua paitsi Euroopan unionissa myös muualla. Mutta jotta tämä toimisi, meidän täytyy muuttaa myös kehityspolitiikkamme koko paradigma. Ei tämä ole yksinomaan sosiaalipoliittinen kysymys. Kyse on kehityspolitiikasta, jonka täytyy pohjautua työpaikkojen luomiseen, innovaatioiden kehittämiseen ja kasvuun. Ja siksi mielestäni meidän tulisi ottaa rohkeita askeleita eteenpäin ja katsoa ulkopolitiikkaa ja kehityspolitiikkaa laajemmalti. Puheenjohtaja, minä tein nyt parhaani vastatakseni kysymyksiin ja ne kysymykset, jotka eivät vielä saaneet vastausta, ne kollegani ovat huolellisesti kirjanneet ylös ja saatte yksityiskohtaiset vastaukset niihin kirjallisesti. Kiitoksia puheenjohtaja, olipa mukava olla vieraana. Kiitoksia pääjohtaja Hoyer vierailustanne. Tämä oli kyllä hyvin mielenkiintoista ja tärkeää valiokunnallemme. Näin heijasteltiin investointistrategiaa, sekä tarvetta tukea naapurustoamme ja muita alueita. Kiitoksia ja nähdään taas pian. Hallo, gut. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen Parhaat kollegat, nyt me jatkamme välittömästi vuorossa on äänestys. Se hoidetaan hyvin nopeasti näin, että komission jäsen on jo paikalla. Sydämellisesti tervetuloa, parahin komissaari. Me hoidamme tämän yhden äänestyksen tässä nyt nopeasti pois alta. Kyseessä on esityslistan kohta viisi. Ja ennen kuin se tämä äänestys käynnistetään, niin toivotan sydämestä tervetulleeksi Kap Verdestä valtuuskunnan. Parhaat kollegat, tiedätte, että Kap Verde on ö, osa EPASia Länsi-Afrikassa ja me tulemme tekemään yhteistyötä ja olemaan tiivissä yhteydessä Verdeläisiin kollegoihin. Tervetuloa. Kiitos. Sabedi. Philipp? Können Sie ein anderes nehmen? Gut, dann. Hyvä. Äänestetään. Kyse on Dohan kehitysohjelman tilanne VTOn 10. ministerikokousta silmällä pitäen. Pavlos Salva ja minä itse olemme tehneet yhteisesittelijöinä ehdotuksen. Ja me olemme tehneet kompromisseja ja äänestyslistahan teille on kaikille tietenkin toimitettu ryhmien taholta. Toimitetaanpa nyt ensin koeäänestys. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Eipä vielä. Kukas täällä nyt ei äänestä? Äänestys päättyy. Hyvä. Toimii, kaikki toimii. 40 äänestyskorttia on koneissa, koneisiin syötetty. Hyvä. Lähdetäänpä liikkeelle. Tarkistus 18. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa koneellisesti varmuuden vuoksi. 18. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 22 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty toinen osa täydennyksenä tuohon nelosen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 33. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 44 puolesta vastaan. No, katsotaanpas nyt. Nostakaapa kädet. 44 puolesta ensin vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 45 puolesta. Ja check. No niin, tarkistetaan tuo 44 vielä varmuuden vuoksi koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. No niin. Ja sitten 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 48 siis. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 46. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi Kompromissitarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 68. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt hylätty. Sitten 69 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 70-71 ovat identtiset puolesta ei sittenkään, näistähän ei äänestetä. Kompromissi yhdeksän ihan meni minulta sivusun puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta niin, minä sanoin. Kompromissi kaksi. Kompromissitarkistus numero kaksi puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Sitten tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12 Siihen on vielä suullinen tarkistus, joka löytyy asiakirjoistanne puolesta vasta tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 on rauennut. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin voimmekin toimittaa loppuäänestyksen. Se toimitetaan koneäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut. Näin meillä on nyt kanta Dohanna kehitysohjelman äh, tilannetta silmällä pitäen, eli joulukuinen Nairobin konferenssi. Tässä on ihan hyvä pohja nyt sille. Kiitokset äänestyksestä ja nyt siirrymme esityslistalla seuraavaan hyvin jännittävään esityslistan kohtaan, nimittäin numero kuusi. Nyt kuulemme uudesta Euroopan komission kauppastrategiasta niin kuin jo tässä totesinkin, onpa mukava jälleen saada vieraksemme komission jäsen Malmström, joka vastaa kauppapolitiikasta ja joka esittelee meille tulevaa kauppa- ja investointistrategiaa. Komission jäsen on nyt vuoden ollut tässä virassa ja nyt onkin hyvä vähän tarkastella, mitä tässä vuoden mittaan on kauppapolitiikan alalla saatu aikaan ja mitä haasteita tulevaisuus eteemme heittää, kun talous maailmalla globaalistuu globaalistumistaan ja tarvitaan uusia vastauksia yhä vahvemmin verkostoituneeseen maailmanlaajuiseen talousketjuun. 25 prosenttia työpaikoista ovat jo riippuvaisia maailmanlaajuisesta arvoketjusta. Ja kun meillä on nyt vielä tämä siirtolaisvirta, Eurooppaan, joka asettaa omat haasteensa, niin meillä on koko joukko perusteita sille, että myös kauppapolitiikkaa suunnataan uudelleen mahdollisimman integroidulla tavalla. Ja tässä täytyy pyrkiä löytämään tasapaino vapaan kaupan ja reilun kaupan välillä monia ristiriitaisiakin keskusteluja kauppapolitiikasta jäsenvaltioissa käydään. Ja tämä kyllä osoittaa, että kauppapolitiikka kiinnostaa hyvin paljon myös kansalaisyhteiskuntaamme ja luonnollisesti meitä kaikkia, jotta voimme luottavaisesti suhtautua tulevaisuuteen, niin uutta suuntausta varmasti tarvitaan. Kauppapolitiikkaa tulee määritellä uudelleen. Onpa mukavaa komission jäsen, että olette vieraanamme. Olkaa hyvä. Very much. Uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtajat, naiset ja herrat, arvoisat edustajat. Kyllä, tämä on hyvin ajankohtainen tämä mahdollisuus tulla noin vuosi mandaatin alettua esitellä teille uusi kauppa, strategiakauppa kaikille, trade for all. Se asettaa suunnan kauppapolitiikalle tuleville vuosille. Sen tavoitteena on tehdä kauppapolitiikasta vastuullisempaa, jotta se hyödyttää mahdollisimman paljon ihmisiä, kuluttajia, työntekijöitä, kaikkia EUn kansalaisia, PK-yrityksiä myös sekä muita yrityksiä ja myös ihmisiä köyhimmissä maissa sekä EU-ssa olevia maita. Olemme pitkään konsultoineet siitä, miten kauppapolitiikkaa pitäisi kehittää. Olemme käyneet kokouksessa täällä kesä, heinäkuussa ennen kesätaukoa. Kävin täällä valiokunnassamme ja odotan innolla. Haluan kuulla ajatuksianne ja nähdä sitten mietinnön, jonka laaditte varmastikin. Tässä on paljon tilaa yhteistyölle. Ja totta kai esittelen sen myös jäsenvaltioille. Ja kuulemme järjestää marraskuussa, jossa voimme keskustella asioista lisää viime aikoina. Ja puheenjohtaja viittasikin siihen, että on käyty hyvin kiivasta keskustelua kaupasta Euroopassa, mutta myös muissa maissa. Useimmiten tässä ollaan keskitytty TTIP-sopimukseen, mutta myös muihin sopimuksiin TISA, sitä ovat Niistä on käyty kiivasta keskustelua, sanoisin. Ja tämän globaali suuntaus kauppapolitiikasta keskustellaan paljon laajempialaisesti ympäri maailmaa. Ja suuremmalla yleisöllä tämä on totta kai hyvä asia, mutta se asettaa meille painetta, jotka harjoitamme kauppapolitiikkaa kuunnella tuota keskustelua ja sopeutua sitten siihen muutokseen. Olemme kuunnelleet, olemme toimineet, olleet mukana keskusteluissa ja olemme hyvin tietoisia siitä, että EU kauppapolitiikka menee, on pidemmälle kuin näihin sopimuksiin, kuin mihin viittasin. Totta kai me työstämme yli 20 sopimusta yli 60 valtion kanssa, mutta olemme oppineet näistä viime vuosien keskusteluista. Opimme, että eurooppalaiset haluavat, että kauppa saa aikaan todellisia tuloksia kuluttajille, työntekijöille, pienille yrityksille. Yli 22 miljoonaa ihmistä meillä on työttömänä EU-ssa, ja he odottavat, että luodaan investointeja, työllisyyttä ja kasvua. Lisäksi on hyvin selvää, että EU-kansalaiset eivät usko, että avoimet markkinat vaativat sitä, että astamme kompromissin alaiseksi ydinperiaatteemme ihmisoikeudet, kestävä kehitys ja laadukas lainsäädäntömme ja julkiset palvelut, joita meillä on täällä EU:ssa. Lisäksi tiedämme, ja tämä on melko selvää, että EU-kansalaiset haluavat olla mukana. He haluavat tietää, mitä tapahtuu neuvotteluissa, joita me käymme heidän nimissään. He haluavat avoimuutta joten kaikki nämä opit on otettu huomioon tässä strategiassa, jotta kauppapolitiikasta tulee vastuullista. Myös tehokkaampaa, avoimaa, avoimempaa politiikkaa halutaan, joka ei heijastele vain poliittisia tavoitteita, vaan myös arvoja. Mitä se tarkoittaa käytännössä? No, ensimmäinen pilari käsittelee tehokkuutta ja toimivuutta. Kauppapolitiikan pitää saada aikaan tuloksia. Sen pitää täyttää tavoitteet, tavoitteet uusista taloudellisista mahdollisuudesta. Meidän tulee päästä pois kriisistä ja saada lisää työllisyyttä ja kasvua. Kauppa täyttää nämä tavoitteet jo. Seitsemäsosa EUn töistä on riippuvainen viennistä ja sopimus Etelä-Korean kanssa esimerkiksi tarkoittaa sitä, että vienti on lisännyt yli 50 prosenttia viimeisen neljän vuoden aikana. Sitä ehtiin, kun siis tämä kauppasopimus astui voimaan. Mutta sopimuksia pitää päivittää meidän pitää puuttua uusiin esteisiin, uusiin haasteisiin. Meidän tulee keskittyä näihin rajaesteisiin, mutta myös palveluesteisiin digitaaliseen kauppaan, asettamatta kyseenalaiseksi yksityisyyttämme. Meidän pitää löytää uusia tapoja helpottaa sitä, että tavarat menevät rajojen yli, mutta myös ne, jotka muussa ylläpitävät niitä ja tuottavat palveluita. Ja tähän liittyy paljon esteitä edelleen. Lisäksi pitää varmistaa, että kuluttajat, työntekijät, yhtiöt saavat täyden hyödyn mahdollisuudista, joita kauppasopimukset tuovat, avaavat uusia markkinoita muun muassa, joten uusi lähestymistapamme tulee helpottamaan tätä, se tulee antamaan tietoa heille, jotta tässä onnistutaan. Me tulemme auttamaan kuluttajia, jotta he voivat luottaa ostamiinsa tuotteisiin, tuemme eettisiä ohjelmia ja vastuullisia toimitusketjuja. Analysoimme myös tarkemmin, miten kauppasopimukset vaikuttavat hintoihin ja valinnanvaraan, joka kuluttajilla on. Kaikissa tulevissa sopimuksissa sisällytämme erityissäännöksiä pk-yrityksiin liittyen TTIPissä. Työstämme erityistä lukua pk-yrityksistä ja tämä tulee jatkumaan myös muissa sopimuksissa. Mitä tulee työntekijöihin, mitä tehokkaammat kauppasopimukset ovat, sitä enemmän mahdollisuuksia ne luovat, mutta lisäksi pitää varmistaa, että olemme valmistautuneet kaikinlaisiin mahdollisuuksiin. Me tarkistamme EUn globalisaatiorahaston, mikä on auttanut työntekijöitä, työntekijöitä sopeutumaan kansainväliseen kilpailuun ja pitää varautua, tai siis varmistaa, että tuo rahasto toimii täydellä kapasiteetilla. Toinen pilari tässä strategiassa on avoimuus. Tämä on hyvin selvä viesti, joka olen saanut teiltä ja monilta muilta myös kauppaneuvottelujen pitää olla avoimempia. Tarkoittaa sitä, että tehdään läheisempää yhteistyötä, yhä läheisempää yhteistyötä teidän kanssanne totta kai. Ja olemme valmiit kertomaan teille eri valvontaryhmistä kaikissa kauppaneuvotteluissa ennen ja jälkeen neuvottelukierrosten. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ollaan avoimpia suurta yleisöä kohtaan julkaisemme avainasiakirjoja useimmista neuvotteluista kuin mitä on tehty TTIPissä tai se on tehty niin ja Tissassa palvelukauppasopimuksessa myös, ja jokaisen neuvottelukierroksen jälkeen raportoimme julkisesti kaikista neuvotteluista siis, ja ole, aloitimme eilen. Sen jälkeen on kaksi EPA-sopimusta ollut yksi Itä-Afrikan ja Länsi-Afrikan kanssa. Verkkosopimulla me on tämä asiakirja julkaistu, ja myöhemmin tulee sitten lisää asiakirjoja kaikista meneillään olevista neuvotteluista tulevina viikkoina siis ja otamme yhteyttä neuvostoon, jotta systemaattisesti sen julkaisee ne neuvotteludirektiivejä heti, kun ne on hyväksytty. Kolmas pilari on sellainen, joka perustuu siihen, mitä olen kuullut monilta teistä ja muilta sidosryhmistä, ei että EUn kauppapolitiikka totta kai käsittelee paljon taloutta ja sitä, että pyritään saavuttamaan taloudellisia hyötyjä, mutta siinä on myös kyse arvoistamme. Tämä tarkoittaa sitä, että suojataan eurooppalaisia, eurooppalaista yhteiskuntamallia. Tässä tiedonnossa lupamme, että kauppasopimukset eivät tule laskemaan tätä suojan tasoa. Tämä suojan taso voi vain nousta ja emme tule ikinä luovuttamaan oikeuttamme säännellä. Lisäksi uusia askelia otetaan kohti investointisuojaa, kuten olen esitellytkin täällä jo aikaisemmin. Siitä on keskusteltu paljon, taataan oikeus sääntää lakeja tai antaa lainsäädäntöä ja mennään myös kohti uutta uudistusta liittyen investointeihin globaalilla tasolla monenvälisesti. EUlla on tehtävä, ja tämä lukee perussopimuksessa, eli pitää edistää arvojamme kaikissa sopimuksissa eri kumppanien kanssa ympäri maailmaa. Kauppasopimukset, kauppapreferenssiohjelmat voivat olla välineitä, joilla parannetaan kestävää kehitystä, ihmisoikeuksia, eettistä kauppaa ja korruption torjuntaa muun muassa. Ja tulemme käyttämään tulevia EU-sopimuksia, jotta puututaan kaikkiin näihin ongelmiin. Ja ensimmäistä kertaa ehdotamme, että sisällytetään korruption vastaiset säännöt EUn vapaakauppasopimuksiin. Lopuksi uusi strategia päivittää myös kauppaneuvottelusäännöksiä ja että tämä kaikki pilarit pannaan myös käytäntöön. Annoitte juuri kantanne tähän Dohan kehitysohjelman neuvottelukierrokseen. Kiitos siitä. Tästä keskustellaan vielä lisää kyllä. Tiedätte, että minulla henkilökohtaisesti, ja tämä on selvä myös strategiassa, että monenvälinen agenda on tärkeässä osassa. Tarvitsemme lisää energiaa, tarvitsemme lisää pontta VTOhon, pitää aloittaa kattavasta sopimuksesta Nairobissa, Doassa, mutta myös varmistaa, että VTO todellakin toimii ja että saamme uusia asioita maailmannäyttämölle, josta pitää keskustella monenvälisesti. Lisäksi pitää varmistaa, että kaikki, mitä teemme kahdellisissa sopimuksissamme, voi olla perustana tuleville monenvälisille töille. Tämän takia me ilmoitimme, että me puolestamme, meidän puolestamme tulevat sopimukset, mukaan lukien TTIP, niin ne pitäisi olla avoimia sille, että muut voivat liittyä, jos ne täyttävät nuo kriteerit. Muita hankkeita, jotka halutaan päätöksenä, on totta kai siis TTIP, Japanin vapakauppasopimus ja Kiina investointisopimus. Ja tästäkin on keskusteltu jo. Lisäksi avasimme oven uusille neuvotteluille. Aasia-Tyynemeri alue on elintärkeä globaalille kasvulle. Ehdotamme uusia neuvotteluja kuunnellisuudet ovat oikeat. Australian kanssa Uusi-Seelanti, Filippiinit ja Indonesia ovat tässä myös tullut kysymykseen. Ja kun investointisopimus Kiinan kanssa on saatu päätökseen, niin me myös tutkimme mahdollisuuksia tehdä investointisopimuksia Taiwanin ja Hongkongin kanssa. Haluamme päivittää olemassa olevia sopimuksia Meksikon, Kiina, äh, Chilen ja vanhan tulionin kanssa, joka on vanhan Turkin tulionin kanssa. Haluamme, että nykysopimukset tuodaan 2000-luvulle ja oidamme kätemme myös merkosurmaille ja haluamme nähdä, että voimme käynnistää uudelleen siellä neuvottelut, jotta löydetään sopiva kunnianhimon taso molemmilta osapuolilta ja syvennämme suhteitamme Afrikan kumppanin kanssa. Aloitamme siitä tämän me täytäntöön Euroopan kumppanuussopimukset ja että kaikki rakenteet on paikoillaan alusta asti, jotta varmistetaan tulokset lisäksi. Olina me käytämme myös naapurusalueelle. Palasin juuri Tunisiasta. Siellä lanseerattiin pitkälle menevä ja laajalainen vapakappasopimusneuvottelut tuon kanssa, maan kanssa. Eli tässä yleiskatsaus siitä, mitä komissio haluaa tehdä eu kauppapolitiikan suhteen. Me teemme oman osamme, mutta totta kai me ei voi tehdä tätä yksin. Senpä takia käännymme teidän puoleenne ja odotamme tätä yhteistyötä ja että se jatkuu samalla tapaa. Arvostamme kovaa työtänne näissä strategioissa kaiken kaikkiaan, joten odotan innolla kommenttejanne tänään ja jatkossa myös mietinnöistä. Kiitoksia puheenjohtaja tästä. Odotan innolla keskustelua. Thanks a lot, Commissioner. Kiitos oikein paljon komission jäsen. Tämäpä oli erittäin tarkka kattava kuvaus kauppastrategiasta. Kollegat, nyt kuulemme ensin poliittisten ryhmien koordinaattorien puheenvuorot avainkeskustelussa ja sitten täällä on koko joukko puheenvuoropyyntöjä kollegoilta, jotka haluavat puheenvuoron käyttää. Ja aikaa on tunti. Joten oletan, että kukaan teistä ei yritä täällä nyt pitää mitään pitkiä puheita kaupasta yleensä ja suunnitelmista tuleviksi 500 vuodeksi. Joten puhukaa tarkasti, lyhyesti, keskittykää mielellään kysymyksiin liittyen tähän uuteen kauppastrategiaan. Daniel ensimmäisenä ja näytät hän esimerkkiä. Tottahan toki puheenjohtaja. Kiitoksia rouva komission jäsen, olette oikeassa. Kauppa voi tuoda hyvinvointia ja Euroopan unionissa nähdään, että monet maat ovat äh, avanneet kauppansa ja hyötyneet tästä. Ja Euroopan unionissa voidaan nähdä, että ei ole mikään sattuma, että Aasiassa kasvuluvut ovat valtavia, Afrikassa taas eivät. Globaalistuminen ei saa vain tapahtua, me haluamme olla muokkaamassa sitä. Meillä ei ole maailman hallintoa ja kun näyttää siltä, että monen välisesti ei oikein edetä, vaikka niin toivoisimmekin, niin siksi monet turvautuvat kahdenvälisiin sopimuksiin. On erittäin hyvä, että te olette tarttuneet komissiossa tilanteeseen pyrkiä todella viemään eteenpäin näitä eri kauppaneuvotteluja ja myös avaamaan uusia. Olen lukenut tekstinne. Ensimmäinen kysymys Taivan. Ryhmämme toivoo, että että Taivanin kanssa lähdetään neuvottelemaan jo ennen kuin investointisuojasopimus Kiinan kanssa on solmittu ja saatu valmiiksi. Itse asiassa jo viime lainsäädäntökaudella parlamenttikin tätä pyysi. Sitten Australia Uusi-Seelanti. Tärkeä aihe, haluaisimme tämän mielellämme hoitaa nopeasti. Ja sitten vielä avoimuudesta viittasitte tähän aloitteeseen. Hyvä niin. Ja nyt sitten naitellaan kollegoita niin toivo, ja myös kansalaisyhteiskuntaa, niin toivoisin, että keskustelu olisi rehellistä. Mielestäni kaikista kauppasopimuksista ei aina puhuta rehellisesti. Eivät kauppasopimukset johda pakko yksityistämiseen, eivät ne liity mitenkään kulttuurialaan, ei näissä ole myöskään mitään standardeja laskettu tai vesitetty. Totta kai kollegat voimme puhua globaalistumisesta ja eri talousmalleista, mutta pyytäisin, ettette väitä ihmisille vääriä asioita ja näin pelottele heitä. Mukavaa, että viime viikon keskustelussa pyritte ja jatkuvasti pyritte näitä väärinkäsityksiä poistamaan. Ja toivoisin myös parlamentissa avointa ja rehellistä keskustelua, eikä tällaista turhaa pelottelua. Kiitos. Kiitokset. No niin, tässä puhuttiin komission jäsenelle, mutta ehkä myös osittain meille muille. Seuraavaksi Rova Moska, olkaa hyvä. Si, grazie. Eh. Kiitoksia. Kiitoksia komissaari teille tästä esityksestä. Koska meillä on vain vähän aikaa, niin en nyt puutu välttämättä eh, ihan kaikkiin asioihin, eh, semminkään siihen, mihin olemme tyytyväisiä. Yleisesti ottaen olemme tyytyväisiä aiemmaan strategiaan. Menen siis suoraan niihin seikkoihin, joita me parlamenttina ja ryhmänä haluamme jatkaa. Haluamme tietenkin olla proaktiivisia, haluamme tehdä yhteistyötä ja olla avoimia. Siltä osin strategia on, onkin toiminut. Entäpä sitten kun ajatellaan suhteita parlamenttiin, niin me olemme sitä mieltä, että tämä, tämän kunnianhimoisen strategian tulisi muut sit tulisi ryhtyä sanoista tekoihin ja ryhtyä konkreettisiin toimiin. On tärkeää, että palautamme sen luottamuksen, jonka kansalaiset ovat menettäneet instituutioihin ja myös kauppapolitiikkaan. Tämä on sellainen äh, <clears throat> velvoite, jonka täytyy, joka täytyy ottaa huomioon lakeja säädettäessä ja sopimuksia tehtäessä. E, yhteistyön parlamentin ja komission kesken täytyy jatkua, mutta e, täytyy myös pitää huoli siitä, että lakiehdotukset eivät jää kuukausitolkuksi, että niitä ei viivytetä kuukausitolku kaupalla. Komission täytyy auttaa meitä tässä yhteydessä. Ja toiseksi me olemme kovasti arvostaneet yhteistyötä muissakin politiikoissa, ei ainoastaan kauppayhteistyössä, vaan myös esimerkiksi Junckerin yhtenäismarkkinoita koskeva politiikka on oikein hyvä. Meidän täytyy aina ottaa huomioon tuotantosektori. Meidän mielestämme on äärimmäisen tärkeää että kiinnitetään äh, huomiota erityisesti siihen, miten meidän tuotantolaitoksemme, yrityksemme voivat pysyä kilpailukykyisinä. En tietenkään vaadi mitään erityistä suojaa protektionismia, mutta kyllä meidän tulisi äh, luoda olosuhteet, joissa yrityksemme voivat käydä kauppaa myös Euroopan unionin ulkopuolelle ja tällä tavalla jatkaa kasvuaan. Tarvitaan jonkinlaista ehdottaa strategiaa, jonka myötä voidaan arvioida investointistrategian vaikutuksia. Ja täytyy pyrkiä siihen, että voimme parantaa yritysten asemaa. Ajattelen esimerkiksi Kiinaa. Kiinan kanssa suhteethan on juuri vasta avattu. Ja esitän kysymykseni seuraavalla tavalla. Millä tavalla arvioitte, minkä, millä tavalla arvioitte niitä vaikutuksia, joita kaikella tällä voi olla yrityksiin ja työllisyyteenkin? Työllisyyshän on asia, joka kiinnostaa kovasti kansalaisia. Thanks a lot, Emma. Kiitos, Emma. Sitten. Well, thank you, Commissioner. Kiitos komission jäsen siitä, että tulitte tänne tänä aamuna ja korostitte kauppastrategian elementtejä suhtautumiseen myönteisesti. No, ehkä se on niin kuin kunnianhimoinen kuin mitä ECR haluaisi, mutta tämä, tässä lähestytään kuitenkin tuota avaamistavoitetta. Eli meidän pitää tarkastella sitä, miten voimme avata näitä lukkoja, jotka on liittyen sopimusten päättämiseen. On paljon, paljon toimintaa, mutta meillä on vaikeuksia saada nuo sopimukset päätökseen, miten onnistumme tuossa, miten onnistumme nopeuttamaan tuota. Ja esimerkki tästä esimerkiksi Sing Singapore, sinne kuulen, että tuomistuin sanoi, että se vie ainakin vuoden, jotta tuo päätös voidaan tehdä. Se hidastaa koko prosessia, joten samalla kun sanotaan, että haluamme lisää kunnianhimoa, niin ei nopeuteta prosessia. Miten tulemme onnistumaan siinä, että saamme nuo sopimukset päätökseen? Ja pidän siitä, mitä sanoitte siitä, että jos haluatte olla osa keskustelua, niin tämä on tuo kunnianhimon taso, se on hyvä. Ja Tiedän, että on paljon neuvotteluja tulossa, ja minusta on hyvä, että Meksiko, minusta päivitetään, mutta pääsevätkö he mukana muihin neuvotteluihin, jos he täyttävät nuo muut korte, korkeat kriteerit? Ja miten näette, että nuo neuvottelut saadaan päätökseen, jos ajatellaan siis sopimuksen päivittämistä. Sitten Australia ja Uusi-Seelanti totta kai Mielellämme kuulemme siitä, että pyydätte mandaattia tältä pohjalta. Voitteko myös varmistaa sen, että nämä kaksi sopimusta käsitellään erikseen vai onko siinä kaksi neuvottelijaa ja missä vaiheessa no neuvottelijat sitten nimitetään? Ja tärkeää, onko teillä tarpeeksi neuvottelijoita, jotta he ovat sitten liikaa paikassa toiseen, sillä jos halutaan ottaa useita sopimuksia, tarvitaan oikea tiimiä joskus. Jos joku vedetään pois muualta, niin no sitten no, se antaa eri vaikutelman siitä, että kuinka kunnianhimoisesti haluamme toimia. Mutta sitten voisin puhua asiasta, jossa vähemmän yksityiskohtia strategiassa, nimittäin Mercosur, Intia, Malesia ja se, miten tulemme edistämään FTA-sopimuksia noissa maissa, joten jos voisitte antaa yksityiskohtia siitä, miten tuolla toimitaan, sillä se puuttuu strategiasta. Kiitos. Kiitos. Sitten liberaalit. Takkula, olkaa hyvä. Thank you, Chair, and Mrs. Commissioner. Kiitoksia puheenjohtaja, arvon komissaari. Kuten ehkä tiedätte, niin Tsaki oli meidän koordinaattorimme. Hän ei kuitenkaan voi olla paikan päällä, koska Hollannissa on liikenneongelmia. Esitän hänen puolestaan siis muutamia huomioita ja koko ryhmämme puolesta toki. Ensinnäkin me olemme erittäin tyytyväisiä tähän komission esittämään uuteen kauppastrategiaan. Komissiohan esitteli sen eilen. On erittäin tärkeää, että komissiolla on kunnianhimoinen strategia, jotta eurooppalaiset yritykset pääsisivät ulkomaisille markkinoille ja voisivat myös kauppakäymällä edistää meidän muita arvojamme, Euroopan unionin arvoja ja normeja muiden talouksien nousu, sellaisten talouksien nousu, jotka eivät välttämättä jaa meidän kanssamme samoja arvoja, äh, <clears throat> johtaa siihen, että Euroopan unionin täytyy olla johtoasemassa sääntöjen laatimisessa. Kauppapolitiikan täytyy olla oleellinen osa ulkopolitiikkaa niin, että voidaan suojella EUn kantoja ja arvoja maailman näyttämöillä. Eurooppalainen julkinen keskustelu on nyt tiivistynyt ja se on, se on nyt tiivistynyt TTIP-sopimuksista neuvoteltaessa. On tärkeää, että kaikki osapuolet ovat mukana neuvotteluissa ja politiikkojen muotoilussa, jotta voidaan varmistaa se, että paras mahdollinen tulos saadaan aikaan ja sen vuoksi komission avoimuusaloite on erittäin tervetullut ja olemme iloisia siitä, että komissaari ottaa sen huomioon muissakin neuvotteluissa. Lopuksi kauppasopimuksia täytyy täytäntöönpanna myös, jotta me saamme niistä täyden edun. Siksi onkin hyvä nähdä, että komissio tekee työtä asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi, jotta sopimukset eivät jää vain paperin palasiksi. Oli ilo kuulla komissaarin painopisteistä ja hyvä, että pidetään huoli myös täytäntöönpanosta. Meistä on myös ilahduttavaa kuulla, että komissio haluaa viedä meneillään olevia neuvotteluita eteenpäin mitä pikimmiten ja aikoo myös avata uusia neuvotteluita. Esimerkiksi uuden sellainen ja Australian kanssa käytävät neuvottelut ovat mitä tervetulleimpia. United Left, miss... Kiitos sitten QNGL Scholz, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Niin, tiedonannon otsikko on, että mennään kohti lisää vastuullisempaa kauppu, kauppapolitiikkaa. Ja sanoitte, että kauppa on asia, josta keskustellaan täällä 28 jäsenvaltion parissa, mutta, kokonaan, mutta globaalisti olen täysin samaa mieltä tästä. Ja sanoitte myös, että on painetta kuunnella tätä keskustelua ja kehittää siitä strategiaa. Sen takia sanoisin, että kyllä lisää vastuullisuutta, mutta jossain kohtaa tulevaisuudessa ei kuiten, tämä kuitenkaan riitä. Tarvitaan vastuullisuutta, kauppapolitiikkaa, joka pitää aloittaa heti sen myötä tulee mahdollisuus keskustella teidän kanssa tästä ja tulevissa vaiheissa lisääkin eri strategioista. Ja haluan selvästi suhtautua myönteisesti siihen, että reilun kaupan tavoitteet on sisältetty tähän strategiaan, että puututte kestävän kehityksen kysymyksiin, ihmisoikeuskysymyksiin, ympäristövaikutuksiin kauppapolitiikassa, sillä kauppa on väline sille, että kehitetään taloudellista, yhteiskunnallista, demokraattista kehitystä kaikissa jäsenvaltioissa sekä kolmansissa maissa. Mutta todennäköisesti tämä ei yllätä teitä, että odotin tässäkin hieman enemmän vielä se, mitä pitää, nä- pitää nähdä sitovia säännöksiä, jotta estetään, että huonot tuotteet pääsevät markkinoillemme. Ja no, en nyt halua tässä viitata vain myrkyllisiin ja vaarallisiin tuotteihin, vaan haluan myös puhua tuotantotavoista johon liittyy muassa pakkotyötä, lapsityövoimaa tai muita toimia eri alueilla. Ja EUlla on sitoumus tähän kunnollisen työn kampanjaan, vaikka se ei ole niin selväsanaisesti ilmaistu kauppapolitiikassamme ja lainsäädännössämme. Tarvitaan vastuullisuutta koko tuotantoketjussa ja toimitusketjussa. Ja pitää noudattaa myös yrityksen yhteiskuntavastuunormeja jotka ei ole käytössä. Ehdottaisinkin, että te yhdessä parlamentin kanssa kehittelisitte Euroopan panoksen tähän sääntelykehykseen, jota tarvitaan globaalissa taloudessa. Kuluttajan valin, valintoja, kuluttajilla ei ole tarpeeksi valintoja, kuluttajamme eivät halua valita sitä, että pitää lapsityötuotteita, haluavat tietää, että mikä tahansa tuote, joka tulee EU-hun, pitää olla tehty ilman lapsityövoimaa. Vastuu on tärkeä sana, jos ajatellaan myös verkkokauppaa, kuluttajan näkökulma, suojan näkökulmasta. Meillä ei ole tarpeeksi säännöksiä, joilla voidaan taata palveluiden laatu. Tämä on relevanttia myös työpaikkojen luomiselle erityisesti tilanteessa, jossa EU on tällä hetkellä Tämä tarkoittaa siis kaikkia jäsenvaltioita, ei vaan pidemmällä olevia talouksia. Palvelujen pitää täyttää samoja normeja laatu- turvallisuuskysymyksissä muun muassa. Esimerkiksi mikä on vietnamilaisen vakuutusyhtiön rooli, jos autoihin tulee ongelmia, jos auto, auto ostetaan sieltä. Kaikki näitä kysymyksiä pitää myös pohtia kun EU-välineitä kehitellään. Tässä kaikki. Toivottavasti voimme keskustella lisää näistä konkreettisista aiheista tässä hyvin kattavassa kauppastrategiassa. Toivottavasti voimme keskustella tästä myös kollegoiden kanssa tästä uudesta kauppastrategiasta. Kiitos. Uh, Kiitos paljon ja sitten Rova Keller, Vihreät and, um, presenting the new... Kiitoksia, komissaari. Kiitoksia, että tulitte esittelemään meille uutta kauppastrategiaa. Te sanoitte, että yksi kulmakivistänne on globaali arvoketju. Mutta meidän näkökulmastamme se kyllä menee vähän napit vastakkain tämän monin, monenvälisen puitteen puitteiston kanssa. Emmekä oikein ymmärrä, miten tämä mallaa yhteen niin kaikkien niiden kahdenvälisten kauppasopimusten kanssa, joita ehdotatte vielä lisääkin. Olemme tietysti tyytyväisiä siitä, että ehdotatte vahvempia sanamuotoja ihmisoikeuksista puhuttaessa ja niin edespäin. Kansainvälisellä kaupallahan on oma roolinsa ratkaista Äh, monia asioita. Voitaisiin sanoa tietysti, että äh, kun puhutaan maahanmuuttamisesta, niin kauppa toimii epäreilusti kehittyvien maiden äh, vahingoksi. Eli on useita sellaisia asioita, joita täytyy vielä käsitellä. Meidän mielestämme teidän käyttämänne kielenkäyttö on, kieli on kyllä rohkaisevaa, mutta täytyy vielä mennä pidemmällekin tulisi kehittää sitovia strategioita siitä, miten voidaan puuttua epäreiluuteen ja siihen, miten kauppa todella vaikuttaa ihmisoikeuksiin. Te puhutte ihmisoikeuksien vaikutusarviosta. On, nyt on korkea aika te, te, tehdä sellainen kaikkien kauppasopimusten osalta. YK on tehnyt useita ehdotuksia siitä, miten varmistaa esimerkiksi ihmisten oikeus ruokaan. Tätä oikeutta täytyy kunnioittaa myös kauppasopimuksista puhuttaessa. Sitten niin kutsuttu due äh, diligence-kysymys äh, on ollut puheen aiheena. Onhan, se, onhan kaunis ajatus se, että OECD puhuu siitä ja Euroopan parlamenttikin on jo antanut viitteitä siihen, että meidän täytyy pohtia pakollista due diligence-velvoitetta. Aiotteko te ehkä säätää jotain tästä asiasta, ettei, siitä, ettei se jäisi vapaaehtoisuuteen perustuvaksi asiaksi, vaan että se olisi sitovaa? ja kestävästä kehityksestä. <clears throat> Niin nämä, sitä koskevat luvut ovat erittäin kauniita, sanamuodot voivat olla vaikka kuinka kauniita, mutta niin kauan kun ne eivät ole sitovia, niin ne jäävät hampaattomiksi on varmistettava se, että eh, ihmisoikeusklausuulit ja kestävää kehitystä koskevat, koskevat eh, lausekkeet ovat riittävän vahvoja kauppasopimuksissa. Ja toivon, että pääsemme liikkumaan tähän suuntaan. Ehkä teillä on jonkinlaisia ajatuksia, miten nämä, tämä voidaan toteuttaa, tai suunni, onko teillä suunnitteilla jotain? Sitten liittyen ää, eh, työpaikkoihin. En usko, että se ihan pätee, että mitä enemmän kauppaa on, sen enemmän saadaan työpaikkoja, koska niin kauan kun emme muuta me emme pysty luomaan kestäviä ja pitkäaikaisia työpaikkoja. Emme halua, että luomme vain enemmän kilpailua vaikkapa eurooppalaisten ja kiinalaisten työntekijöiden kesken. Ei se vetele. Siksi tarvitsemme velvoitteita kattavan sosiaalisen ulottuvuuden eh, myös kaupan alalle niin, että on kunnioitettavaa ydintyöoikeuksia ja ympäristönormeja. Kun ajatellaan kilpailua meidän työntekijöidemme ja kiinalaisten kilpaili, <laughs> työntekijöiden välillä, niin <clears throat> se edellyttää kyllä toimintaa. Kaiken kaikkiaan kaiken tulisi olla avoimempaa, kauppasopimusten tulisi olla avoimempia kun ajatellaan TTIP-neuvotteluiden kymmenennen kierroksen asiakirjoja, niin heinäkuussa sanoitte, että ne, niistä tulisi avoimia. Ehkä ne ovat avoimia, mutta minä en ole kyllä vielä tätä kertomusta nähnyt. Kiitos. E Kiitoksia. Sitten EFDD-koordinaattori vai esittelijä? Kumpi? Koordinaattori, herra Dathman. Kiitos. Ensin ehkä asia, joka saattaa teitä yllättää komistran. teidän tulisi käydä vieraanamme hieman useammin. Brittilehdistössä totesitte, että minä en toimivaltaani saa Euroopan kansalaisilta. Ja tosiasia on, että nyt te käytte neuvotteluja, jotka ovat hyvin tärkeät minun maani kansalaisille ja muidenkin maiden kansalaisille. Ja kyllä teidän pitäisi olla tilivelvollinen juuri heille. Ja yksi asia hoitaa tämä tilivelvollisuusasia on se, että te tulette tähän valiokuntaamme kuultavaksi erityisesti kun täytyy muistaa, että kun teidän nimityksenne vahvistettiin, useampi poliittinen ryhmä vastusti teidän nimitystänne. Kun puhutaan ähm, komissiosta, niin äh, hmm, minkälainen se tuki lienee. Minä olen nyt aika huolellisesti lukenut tämän tekstiehdotuksen. Äh, kohdassa kolme puhutaan EU-Kanada-kauppa sopimuksesta, joka tulee 2016 parlamentin hyväksyttäväksi. Ja tuo sopimus, siihen liittyy hyvin paljon ISDS-määräyksiä, ja minä haluaisin kyllä äh, kysyä tästä vielä lisää. Ja täytyy muistuttaa teitä siitä, äh, mitä ehkäpä äh, McLaakin ei tiedä, niin meillä oli <laughs> yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 1970 viisi kauppasopimus Kanadan kanssa, Australian ja uuden seelannin kanssa, mutta käänsimme selkämme näille, joten äh, aika <laughs> ironistahan se on, että 40 vuotta sitten, niin äh, nyt sitten halutaan äh, olla tyytyväisiä uusien neuvottelujen käynnistämiseen. Sitten yhdessä tekstikohdassa, ja minäpä luen sen teille, täällä toteatte, että e, komissio katsoo, että että kauppasopimuksessa kolmansien maiden kanssa tulee olemaan myös liikkuvuuslausekkeita. Minä olen hyvin huolissani ja ryhmäni tulee olemaan huolissaan siitä, että tämä itse asiassa johtaa siirtolaisviran lisääntymiseen vielä, vielä takaoven kautta. Minä puhun lyhyesti, kyllä, kyllä puheenjohtaja. Nuijan voitte pistää johonkin ihan muualle siitä. Niin, kun puhutaan eurooppalaisista arvoista, niin kaikki EUn neuvottelemat kauppasopimukset ovat poliittisia. Näin kauppa politisoidaan. Ja minä kysyisin, että oletteko te joskus arvioineet niitä vaikutuksia ja kustannuksia, joita eh, sillä on, että te pakotatte politiikan mukaan kauppaan? Mitä se maksaa? Ja viimeinen kohtani. On se nyt ihan tarpeeksi paha juttu, että joku muu johtaa minun maani kauppaneuvotteluita, mutta vielä pahempi, jos mahdollista, jos näitä neuvotteluita käydään niin kutsuttujen arvojen pohjalta, arvojen, joita me emme hyväksy. Kiitos. No niin, kiitoksia. Ja viimeinen poliittinen ryhmä sitten ENF ja herra Ferron. Madame euh, le commissaire. Arvoisa komissaari, luin asiakirjan tulevasta EUn kauppapolitiikasta ja sain vaikutelman, että luin uskonnollista tekstiä. Ultraliberalismin raamattu, olette sen ylipappi ja edes etenne tulette uskoinen ja vakaumuksinenne. Tekstinne on vain ideologiaa, täynnä hyviä aikomuksia tiivistettynä. Se, mitä ehdotatte meille, on markkinoiden avaamista, se, että liberalisoidaan markkinoita ja että poistetaan sääntelymekanismeja. Amerikkalaiset eivät tee kuitenkaan tätä, joten olla, meihin sitä, mitä amerikkalaiset eivät, mihin amerikkalaiset eivät suostu. Tästä esimerkki yksinkertaistettuna. Tämä on hyvin puolueellista tämä teksti. Ne uskotte, että tullit pitää laittaa nollaan, mikä tulee lisäämään, parantamaan energiasiirtymää, joten ensimmäinen kysymykseni komission jäsen on, että jos on valtio niin kuin Ranska, se, että otetaan hanke, se vaatii miljardeja euroja, mitä yritykset voivat sitten toimia, koska niillä ei ole resursseja tällä hetkellä. Verotuksen puute vihreissä tuotteissa on valtava strateginen virhe ja minusta meidän pitäisi hieman käydä uudelleen läpi tätä aihetta. Lisäksi asiakirjassa käytte läpi sitä, että on vain vapaakauppaväline, jolla voidaan EUn talous saada uuteen vauhtiin. Se on normaalia, sillä ne pakottaa teidät näkemään vain tämän välineen. Toinen kysymys, miksi taloutta ei toivoteta valuutan tai rahan lisäämisellä, mutta EKP on tämän kieltänyt. muut ehdotatte myös, että rahoitusmarkkinat toivotetaan sillä, että lisätään rahan määrää ja tätä. Tämän dragi kyllä sallii, on kuitenkin kummallista, kun väitätte olevanne EUn kansalaisten asialla komission jäsen. Tämä esityksenne on vain näin näistä demokraattinen esitys. Kolme miljoonaa eurooppalaista ovat allekirjoittaneet TTIP-vastaisen so- vetoomuksen, ja silloin vastasitte, että joka tapauksessa kansa ei teitä valinnut, ja että ei välttämättä ollut tärkeä ottaa huomioon kansallisyhteiskuntaa. Haluaisin kuitenkin sanoa teille, että kyllä niin Kansa ei teitä valinnut, mutta me olemme kansa, ja nyt tämä ehdottamanne sopimus on sopimus, joka on eurooppalaisten intressin vastainen, sillä jos haluatte, että, että talous toipuu liberalismin myötä, niin se vahingoittaa koko taloutta ja EU-maataloutta, joka kärsii kovasti. Okei, okay, jetzt gebe ich der Berichterstatterin Frau nyt puheenvuoron saa esittelijä Rova Began. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin. Haluaisin aivan alkuun kiittää komissaariota ja haluan kiittää häntä täsmällisistä, täsmällisistä selvityksistä. Luin teidän tiedonantoni eilen ja ensivaikutelmani on kyllä myönteinen. Huomaan, että olette noudattanut sellaista linjaa, jo, jonka voin kaiken, kaikin tavoin hyväksyä. Tässä on kyse uudesta kauppasopimusten ähm, sukupolvesta tässä. Äh, Tämä on sellainen investointistrategia ja kauppastrategia, joka on yhdenmukainen muiden periaatteiden kanssa, kuten vaikkapa ilmastonsuojelun, ympäristön suojelun, kulttuuriperinnön suojelun ja muiden normien kanssa. Nyt haluaisin <clears throat> puhua seuraavasta asiasta. Kun ajatellaan aluetta, jolle on ominaista tällä hetkellä suuret, ovat ominaista suuret maahanmuuttajavirrat, niin se on otettava huomioon, eikä ainoastaan tule ottaa huomioon Välimeren alueen maita, vaan myös Persianlähden maat. Kun keskustelemme maahanmuutto-ongelmasta niin, ja kun teemme kauppapolitiikkaa, niin on ymmärrettävä, että kyse on paikallisista, ongelmat juontuvat paikallisista paineista. Afrikkaan on suhtauduttu usein kuin siirto maihin. Meillähän on jo kotonuun sopimus ja meillä on useita sopimuksia Afrikan maiden kanssa. Tällä hetkellä äh, USA kanssa äh, tehtävä äh, TTIP-sopimus e on vielä tekeillä. Sen kohtalo on, ei, on vielä, sitä emme vielä tiedä, mutta on otettava huomioon, mikä hyöty siitä olisi, kun otetaan huomioon uudet nousevat taloudet. Se, että voidaan viedä Euroopasta laadukkaita tuotteita ja nutistaa protektionismi ovat kuitenkin ilahduttavia tavoitteita. Nämä sopimukset voivat olla hyödyksi meidän yrityksillemme, tietenkin e, puhun Aasiasta, Merkosurista, Intiasta. Kiina on tietenkin mutkikkaampi tapaus, mutta Kyse on kuitenkin laajasta kauppa-alueesta, jolle TTIP olisi tavallaan vastapuolina. Kun ajatellaan yhtenäismarkkinoita, meilläkin on, meidän tulisi luoda vetovoimaisia sijoituskohteita ulkomaalaisille sijoittajille. Täällä on puhuttu Australiasta ja Uudesta Seelannista. Niillähän on erittäin vahva läsnäolo Aasian ja Tyynemeren alueella, ja olisi hyvä, jos saisimme niidenkin kanssa kauppaa aikaan. Euroopan unioni voisi saada etua näistä kaikista muista sopimuksista ainoastaan sillä tavalla, että sen kauppastrategia on kattava ja ottaa huomioon myös Tyynen, Meren ja Aasian alueen, mutta myös muiden alueiden tilanteet ja pyrkisi löytämään sellaisia toimia, joiden avulla voitaisiin välttää tilanne, josta Euro, jossa Euroopasta tulee ää, ainoastaan USAn ää, kumppani kumppani. Meidän on otettava huomioon myös pääkauppakumppaneidemme kehityskulut. Neuvottelu, neuvotteluita käytäessä on ö, oltava avoimia ja on myös valvottava jo tehtyjen sopimusten ö, toteutumista. Pyrin nyt puhumaan nopeasti, jotta voin ehdin sanoa kaiken, minkä haluan. Ö, mielestäni meidän parlamentillamme on äärimmäisen tärkeä rooli kauppapolitiikassa. Me emme saa rajoittaa toimintaamme vain siihen, että vastaamme komission tai reagoimme komission ehdotuksiin, Mehän kuitenkin ö, olemme demokraattinen toimielin ja me edellytämme avoimuutta. Meidän itsekin täytyy olla avoimia. Ja minä olen ö, arvostanut ö, kovasti ö, sitä teidän strategianne osiota, jossa halutaan osallistaa ö, kansalaiset ja kansalaisyhteisö. Ö, neuvotteluihin. Minä Äh, muistan vaikkapa, äh, muistelenpa tässä esimerkiksi Berliinissä tapahtunutta mielenosoitusta T-tippiä ähm, vastaan. Äh, on järkyttävää kuinka se, kuinka suljetusti TTIP-neuvotteluita käytetään. Kansalaisilla, kansalaiset kokevat, että heillä ei ole osa eikä arpaa siihen. Olen kuitenkin iloinen tästä teidän strategiastanne. Niin kiitos. Dear colleagues, we have now No niin, parhaat kollegat, minä tuossa aiemmin jo mainitsinkin, että keskustelua varten meillä oli tunti ja nyt meillä on mennyt 34 minuuttia tästä tunnista poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. Ehkäpä teidän pitäisi tästä sitten puhua ryhmienne sisällä, koska nyt tilanne on se, että kaikki eivät varmaan ehdi kysymyksiään esittää. Joudun nyt puheajan rajaamaan yhteen minuuttiin jäsentä kohden ja minä kyllä sitten joudun keskeyttämään tämän kysymyskierroksen varttia yli 11, koska komission jäsenen on poistuttava kello 11.30, niin että hänelle jää vielä aikaa vastata. Puhukaa lyhyesti, tarkasti ja yrittäkää esittää kysymyksiä. Ensimmäisenä herra Saadil, olkaa hyvä. Chairman, thank you. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen, älkää huoliko Minuutti riittää minulle kyllä. Lyhyt kysymys. Pahoittelen, jos käytän vierailuanne täällä nyt väärin ja keskityn lyhyen aikavälin toimiin, mutta nyt kun käydään neuvotteluja Vietnamin kanssa ja Vietnamin kanssa neuvottelut on saatu päätökseen, niin mitäs olette sitä mieltä, siitä mieltä, että Vietnamille mm, tarjotaan vapaamarkkinoille pääsy. Ja sitten vielä investointisopimus Kiinan kanssa, eli vapaa markkinataloustatus Vietnamille ja Kiinalle. Minkälaista aikataulua kuvittelette tähän? No niin, kiitoksia. Ja sitten Rova Saifi. Kiitos puheenjohtaja hyvin nopeasti, mutta puhun positiivista asioista. No, Ymmärsitte, että onnittelimme teitä useista asioista. Huomautus. Minusta on valitettavaa, että vastavuoroisuus ei ole osa tätä uutta strategiaanne ja se on hyvin vähän mainittu kaiken kaikkiaan tässä tiedonannossa. Olemme aina vaatineet, että kauppakumppanimme avaavat markkinoitaan. Toistan saman kysymyksen kuin Zaradil ja Moska liittyen tämän, tähän Kiinan statukseen, Kiinan markkinatalouden statukseen ja sitten kysymys luvusta, joka on korruption torjunta. Tämä on erittäin hyvä osa strategianne, mutta voisitteko antaa meille se yksityiskohtaisen täytäntöönpanosta ja miten korruption torjunta tulee esiin sitten muissa kauppasopimuksissa? Kiitoksia sitten herra euh, Niin, tämä on erittäin kiintoisa etenemissuunnitelma ja on tärkeää, että otetaan huomioon yleinen mielipide ja myös parlamentin kannat. Nyt on siirryttävä sanoista tekoihin. Mitä avoimuuteen tulee, niin mehän olemme vielä aika kaukana avoimuudesta, kun puhutaan TTIP-sopimuksesta. Minulla on kuitenkin pari lyhyttä täsmällistä kysymystä. Ensinnäkin, miten voitte osoittaa sen, että TISA ja TTIP sopimukset ovat perusteltuja, ottaen huomioon, että meillä on aika vähän tutkimuksia aiheesta ja vaikutusten arvioita. Ja toinen kysymys. Me haluamme tietenkin kehittää markkinoita ja luoda työpaikkoja. Kun ajatellaan työ, eurooppalaisia työntekijöitä ja markkinoita, niin kuitenkin Kiina ja USA ovat melkoinen riskitekijäkin. Ja kun ajatellaan Afrikkaa, Mm, eh, Tunisia ja länsi afrikka eh, Euro, arvojen Eurooppahan on myös sellainen Eurooppa, jonka tulee eh, suojella Afrikan maita. Um, Kiitoksia sitten Jude. Kiitos. No kyllä tässä todella luottamusta ja luottamusta synnyttäviä toimia tarvitaan, mutta luottamusta ei synny ilman ihan konkreettisia toimiamme, kestävä kehitys, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat täysin keskeisiä kulmakiviä. Näitä myös kansalaiset vaativat kauppasuhteiltamme tai mailta, joiden kanssa suhteita on. Joten meidän täytyy näitä kestävän kehityksen tavoitteita, niiden toteutumista seurata. Usein suhteet ovat aika hankalia ja Euroopan unionin ulkopuolella esimerkiksi kansalaisjärjestön on vaikea vaikuttaa omiin hallituksiinsa saadakseen aikaan parannusta ja tähän ne tarvitsevat Euroopan unionin massiivista voimakasta apua. Eli mitä käytännön toimia? Täällä ei puhuta, strategiassa ei puhuta mistään käytännön toimista, joita, joihin olette valmiit ryhtymään. Kiitoksia sitten Karolina. Kiitos arvoisa komission jäsen. Pari lyhyttä kysymystä. Pari viikkoa sitten esittelitte uuden investointituomioistuinjärjestelmän, joka korvaisi nykyisen isds mekanismin Haluaisin tietää, miten komissio aikoo saada edistystä tässä monenvälisessä kysymyksessä, jota haluatte viedä eteenpäin samaan aikaan TETIT-neuvottelujen kanssa. Ja toinen kysymykseni, miten tämä tavoite virtaviivostetaan kauppastrategiaan. Kiitos. Campbell. Kiitos paljon ja sitten edustaja Campbell. Just two very quick questions. Um, you were quoted in the British... Komission sen pari lyhyttä kysymystä. Independent siterasi teitä. Siterän. Minä en ota mandaattiani Euroopan kansalta. Voisitteko selittää, keneltä saatte mandaattinne, jos ette EU-kansalaisilta Euroopan kansalta? Haluan tietää. Toiseksi, mitä tapahtuu Intian suhteen, sillä ymmärtääkseni tilanne on taas jäissä. Onko mitään toivoa saada asiat liikkeelle ja mitä se saisi aikaan. Kiitos. Dear colleagues, the, the question... Kollegat, kysymys äh, mandaatista on todella populistinen. Se on tällaista kampanjointia. Se ei perustu todellisiin faktoihin. Komission jäsen on tehnyt äh, selväksi, mitä hän sanoi. Hän sanoi, että mandaatti on neuvoston mandaatti mandaatti. 28 hallitusta antoivat mandaatin kauppasopimuksia varten. Ja se, että te nyt lainaatte häntä tällaisella tavalla, ei ole reilua. Se ei ole reilua. I have a point of order. I have a point of order, Mr. Chairman. Now, and now. puheenvuoro. Komissaarin tulisi vastata tähän, ei teidän. So. hän vastaakin. Ah, yeah. Ei sinun tarvitse. Minä olen puheenjohtaja tässä valiokunnassa. Siis, uh... Puheenjohtaja, ei sinun tarvitse vastata. No niin, jo riittää. Seuraavaksi herra Winkler. Puheenjohtaja. Puheenjohtaja, kiitoksia kaikista antamistanne tiedoista ja kiitoksia, että olette läsnä tässä valiokunnassa, koska minulla on vain vähän aikaa ennen sitä kysymyksiä, vaan kaksi ehdotusta. Ensinnäkin Junckerin mallista hän, hän esittää vuotuisen puheensa EUn äh, tilasta. Ehkä tekin voisitte esittää vuotuisen esityksen kaupan tilasta Euroopan unionissa ja voisimme täällä Intavaliokunnassa käydä keskustelua aiheesta. Se olisi ehkä hyvä idea. Se olisi ehkä ihan toteuttamiskelpoinenkin ajatus. Kun puhutaan Euroopan kaupasta, me aina ylpeänä sanomme, että se on keino edistää eurooppalaisia arvoja ja kestävyyttä ja muuta, mutta mitä enemmän teette, sitä enemmän kaikenlaiset aktivistiryhmät teitä mollaavat. Joten tuntuu siltä, että tässä on, ollaan päätymässä utopiaan eikä tosielämään. Joten minusta teidän ehkä kannattaisi rakentaa sellaisia halukkaiden koalitioita, jotka ovat halukkaita puolustamaan ja turvaamaan EUn kauppapolitiikan. Kyllä teillä täällä on ainakin kumppaneita. Dank Sitten on minua. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä on nyt yksi seikka, jota minä en oikein ymmärrä. Komission jäsen puhuu siitä, että pidetään nämä standardimme yllä. Mielestäni tässä on nyt, että suolavesi ja kun suolavesi ja makeavesi sekoitetaan, niin sittenhän siitä tulee vettä. Mutta ei se niin, ei se nyt niin mene. Joten kyllä me itse asiassa laskemme standardejamme näitä sopimuksia solmiessamme. Toinen juttu muodollisesti varmaan on ihan totta se, että, että ette ole meistä tai kansalaisista riippuvainen, jos kerran teillä on neuvoston tuki. Mutta kyllä te nyt kuitenkin olette mielestäni meistäkin vastuussa. Esimerkiksi Amsterdamissa kymmenet tuhannet ihmiset vastustivat näitä TTIP, TISA ja muita sopimuksia kaduilla viime viikonloppuna. Ja kansalaisaloite on jo kerännyt kaksi miljoonaa allekirjoitusta. Joten oletteko te ottaneet huomioon kansalaisten kantoja ylipäätään? Kiitos, sitten seuraava puhuja. Gracias, presidente. Muchas gracias, komissaari. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos tästä komission jäsenelle. Voin puhua lyhyesti neljä kysymystä, ihan konkreettisia. Joitain kuukausia sitten tein teille kirjallisen kysymyksen joka liittyy kauppapolitiikkaan ja sukupuoliulottuvuuteen. Tässä te vastasitte minulle, että asia tulisi kyllä vahvistaa ja ottaa esiin. Kuitenkaan nyt kauppapoliittisessa ehdotuksessanne ei mitenkään viitata siihen, että tätä sukupuoliulottuvuutta tulisi kauppasopimuksissa nostaa esiin tai vahvistaa sukupuolten asemaa. Me täällä katsomme ja minun poliittinen ryhmäni katsoo, että tarvittaisiin maailmankauppajärjestön rakenneuudistusta. Ja katsomme, että tässä yhteydessä olisi hyvin tärkeää eh, konkreettisesti määritellä eri maiden kuuluminen eri ryhmiin niin, että voitaisiin eh, kohdella maita todella sen perusteella, mihin ryhmään ne kuuluvat. Sitten pyytäisin teitä vielä, että ottaisitte huomioon yritysten koon, On esimerkiksi sellaisia alueita, joissa koko, koko kunta periaatteessa kuihtuu, kun suuri yritys lähtee. Kiitos. Sitten Schuster. Mielestäni hyvin mielenkiintoinen asia on tämä, että pyritte ottamaan arvot huomioon näissä sopimuksissa ja että tehdään eri alueiden välillä ero. Mielestäni tässä mennään jo ihan oikeaan suuntaan. Kuitenkin mieleen nousee kysymys siitä, että toimiiko tämä. Tämä alueellinen eriyttäminen tarkoittaisi sitä, että eh, tässä täytyy ottaa huomioon hyvin monet eri politiikan alat samanaikaisesti. Sama koskee tätä arvopohjakysymystä. Tietenkin tarvitaan johdonmukaisuutta ulkopolitiikan, kehityspolitiikan ja alueesta riippuen myös muiden politiikan alojen kanssa. Samoin tämä tarkoittaa sitä, että tällainen eriyttävä kohtelu sen tulisi myös pohjautua erilaisiin kauppapoliittisiin välineisiin. Eivät kaikki välineet toimi kaikkien kanssa yhteistyössä tai kaikilla alueilla. Oletteko käyneet tähän liittyvää keskustelua? Ja sitten viimeinen kysymys, vielä tuo täytäntöönpano. Tietenkin tarvitaan kunnianhimoista täytäntöönpanoseurantaa. Ja tässä ensin nousee aina voimavarakysymys. Miten tätä vielä edistettäisiin? Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Obermeier. Kauppa kaikille Trade for All, aika kunnianhimoinen, mutta minä tässä kysyisin, että onko meidän todella tarkoitus koko maailma pelastaa, eikä meidän nyt ensin olisi hyvä keskittyä ihan tähän omaan Eurooppaamme. Muutama konkreettinen kysymys, osaan jo viittasittekin, hyvä, että käydään neuvotteluja ja hyvä, että käydään keskusteluja eri kumppanien kanssa, myös itäisen naapurun kumppanien kanssa. TTIPiä on kovasti kritisoitu. Minä en ole teidän kanssanne samaa mieltä. Kun te puhutte avoimuudesta, niin mitä tästä Euroopan laajui sen TTIP-vastustuksen, mitä siitä otatte huomioon, ja entäpä sitten nämä vaikutukset myös TISAan. Sitten haluatte olla kunnianhimoinen korruption torjunnan alalla, mutta eikös tämä pitäisi nyt kuitenkin perustua faktoihin? Miten, enkä puhu nyt Euroopan sisäisestä korruptiosta, vaan kumppaniemme korruptiosta. Mitä konkreettisia toimia aiotte toteuttaa, jotta korruptiosta päästäisiin? Kiitoksia. Kiitoksia sitten Sempel. Kiitos puheenjohtaja. Niin, mitä tulee Kiinan ja Taivan, niin kollegani ovat jostaneet kysymyksiä. Siihen liittyy joten en toista niitä, mutta haluaisin tietää, mikä on tilanne Korean suhteen. Mainitsitte sen, että avataan investointiluku, tai siis tällainen, jos tämmöinen sopimus saadaan aikaan, niin mikä sitten investointeja suojellaan, millä tavoin? tämänhetkinen, tämänhetkisen järjestelmän mukaisesti, tuleeko tapahtumaan tämä vai miten? Ja haluaisin myös siterata teitä komission jäsen. Korostitte avoimuutta TTIP-neuvotteluissa, kun keskustelen tämän sopimuksen vastustajien kanssa, niin kuulen asioita, jotka minusta ovat lopputulosta siitä, että he ovat tietämättömiä. kritikit ovat täysin perusteettomia, joten tieto on vääristynyt. Se on hyvin tärkeää tässä. Merci, madame la commissaire. Rova Arena. Kiitoksia <clears throat> komissaarille esityksestä. Minulla on useita kysymyksiä. Ähm, äh, minua huolettavat sellaiset lainsäädännöt, jotka koituvat tarpeettomiksi, koska sopimukset ovat sinään hyvä, mutta jos niihin liittyen ei tehdä lainsäädäntöä, niin mikä ne toimi. On estettävä konfliktitilanteet meidän ja kumppaneidemme kanssa. Tarvitsemme selkeää lainsäädäntöä, josta ilmenevät Euroopan komission ja EUn e selkeät toimet. Ja sitten <clears throat> haluaisin tietää, miten aiotte vahvistaa tai jopa modernisoida sopimuksia niin, että niiden avulla voidaan kunnioittaa ihmisoikeuksia. Kyllähän meillä jo investointia suojellaan, joten ihmisoikeuksiakin voidaan. Kun puhutaan epätasarvosta, niin epätasarvo ei koske ainoastaan pohjoista ja etelää. Meidän täytyy ottaa huomioon myös ne epätasa-arvoisuudet, joita kauppapolitiikka voi luoda meillä sisällä täällä Euroopassa. Kiitoksia sitten komission jäsen. Minulla olisi vielä oma kysymys. Pidän strategian oikein hyvänä erityisesti keskittymistä täytäntöönpanoon. Tässähän on kyllä paljon työtä tehtävänä. Saammeko täytäntöönpanokertomuksen, niin kuin joissain muissakin tapauksissa aina välillä olemme saaneet? No niin, ja komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kommenteista ja kysymyksistä. No, meillä on vähän aikaa, joten keskityn kysymyksiin, mutta pystymme kyllä keskustelemaan tästä lisää myöhemmin esittelyjen varjostelijoiden kanssa ja odotan innolla tuota. Ensinnäkin haluan tehdä yhden asian selväksi. Tämä väitetty haastattelu, jonka te herra Hillarin kanssa. Hillari ei ole toimittaja, hän ei ole haastatellut minua, hän on aktivisti. Tapasimme helmikuussa kauan aikaa sitten tapahtumassa, jossa keskustelimme eri asioista. Liittyen TTIPiin hän viittasi pro, näihin protesteihin, ja no kyllä minä tiedän, että näitä protesteja järjestetään ympäri Eurooppaa, sen takia matkustan paljon ja yritän puhua, käydä vuoropuhelua eri ihmisten kanssa. Selitin hänelle, että mandaatti TTIPissä sen ovat antaneet jäsenvaltiot, ja että se voidaan vain muuttaa, jos jäsenvaltiot haluavat sen muuttuvan. Ja siitä hän sitten loi tämän sitaatin, jota en sanonut. Totta kai saa mandattini kansalta, saa mandattini teiltä. Osilta teistä en kaikilta, mutta suur enemmistö hyväksyi minut, kun minua kuultiin täällä. Ja te edustatte kansaa, Euroopan kansaa, joten kaikki komissiosenet saavat mandaattinsa kansalta. Sen takia minusta on hieno tulla tänne ja mielelläni palaan tänne Aina kun haluatte, että palaan, niin tulee mieleen, niin voimme käydä, käydä vaikka mitä kahvikeskusteluja, jos voimme keskustella erimielisyyksistämme. Ja ehkä jostakin asioista olemme myös samaa mieltä. Tällainen kauppapäivä, tällainen tapahtuma voisi olla hyvä, jossa keskustellaan tilanteista ja täytän vasta, no jätän sen teille, mutta omalta osaltani olen kyllä halukas osallistumaan tällaiseen. No niin, nyt kun tämä tuli selväksi toivottavasti, niin pyrin vastaamaan näihin konkreettisiin kysymyksiin. Kauppapuolustusväline edustaja Moskva, tämä kyllä, tämä on jumissa neuvostossa, tämä on ongelma. Ja tulemme näkemään, mitä tämän parissa voidaan tehdä. Puheenjohtaja Juncker on tämmöinen mandaatin tässä yleisesti ottaen kaikkiin näihin mekanismeihin, jotta voimme päättää, miten päästään eteenpäin. Ja totta kai siinä otan huomioon myös tämä jumitilanne neuvostossa ja tulen keskustelemaan eri neuvoston osien kanssa, tulen eri puheenjohtajavaltioiden kanssa, pyritään katsomaan, että voidaanko tilanne vapauttaa. Ja lupaan, että pidän teidät ajan tasalla tästä. Me tällä hetkellä Sisäisesti komissiossa keskustelemme paljon Kiinan markkinataloustilanteesta ja statuksesta. Tämä pätee myös Vietnamin ja muihin valtioihin, jotka ovat samassa tilanteessa, vaikka aikataulu onkin hieman jäljessä siellä. Tämä on hyvin monimutkainen aihe, kuten tiedätte, ja meidän tulee tarkastella useita eri näkökulmia, kun pyritään päättämään, miten mennään eteenpäin. En ole vielä perillä. Tiedän, että tähän liittyy paljon intressejä. Tämä on arkaluontoinen aihe, tiedän, paljon eri kantoja olemme saaneet tähän ja tutkimme asiaa tarkkaan. Ja tulee prosessiin, niin tässäkin siitä, että muutetaan metodologiaa siitä, miten pohditaan näitä polkumyyntiasteita. Jos haluamme mu- muuttaa sen, niin siihen vaaditaan lainsäädäntöaloite komissiota. Ja sitten totta kai meidän tulee laatia se lainsäädäntöaloite ja lähettää se teille ja neuvostolle. Joten tämä on prosessi, keskustelu käydään hyvin paljon tällä hetkellä, mutta emme ole vielä saaneet niitä päätökseen. Tämä on jutkainen prosessi, jossa on mukana monta pääosastoa ja komission jäsentä, ja senpä takia se ole tässä strategiassa vielä mukana. McLaughlin edustaja McLaughlin otti esille hyvin mielenkiintoisen ja vaikean kysymyksen, sillä toisaalta on panostusta teiltä ja neuvostolta aloittaa niin monet vapakauppaneuvottelut kuin mahdollista. Toisaalta meidän tulee saada tehtyä asiat oikein. Pitää varmistaa, että ne vastaavat kaikkia huolenaiheita, joita on olemassa. Me emme voi vain neuvotella tarifeista parissa viikossa. Tämä on hyvin monimutkainen paketti, joten asiat pitää tehdä oikealla tavalla. Se kestää. Se vaatii resursseja ja totta kai toiminta pitää ankkuroida hyvin jäsenvaltioihinkin ja teidän kanssa pitää olla yhteistyössä, joten kaikki vie, tämä vie aikaa, se saa aikaan turhautumista, mutta kauppasopimukset ovat niin monimutkaisia, että niitä voi tehdä vain parissa viikossa tai kuukaudessa niin kuin aikaisemmin tehtiin. Sen takia pyrimme priorisoimaan. Australia ja Uuselanti ovat kaksi erillistä neuvottelua, aivan niin kuin tiimitkin valitaan. En juuri nyt pysty kertomaan tarkkaan, mutta meillä on hyvin vähän resursseja. Pääosastossa niin ihmiset tekevät loistavaa työtä. He tekevät töitä kellon ympäri. Totta kai voitaisiin palkata satoja lisää ihmisiä, mutta meidänkin pitää sopeutua budjettirealiteetteihin. Maleisia ja muut valtiot sitten ASEANissa kokoustimme kaiken asian ja, ASEAN maiden kanssa. Tavoitteena on saada alueellinen sopimus EUn ja ASEANin välille ja sillä välin kun tämä ei ole vielä mahdollista, niin me luomme askelmia yksittäisten maiden kanssa ja sanomme asianministerille, että ensi vuodesta lähtien katsotaan, mikä tilanne on eri maiden suhteen ja, si- ja Malesia kuuluu tähän joukkoon. Pyrimme tunnistamaan, että onko sama kunnenhimon tasoa ja että voidaanko jatkaa. Sama pätee Merkosurmaihin. Tapasin ministerit aikaisemmin keväällä ja tilannekatsaus sitten tehdään ja katsotaan mikä on kummin taso molemmilla puolin. Ja tapamme taas ennen kuin vuosi päättyy Mercosur edustajien kanssa. Joten työt jatkuvat keskustelut myös, mutta vielä ei olla maalissa. Sitten Intia, valitettavasti no, tämän otti esille edustaja Campbell myös. Niin se on jumissa. Toivomme, että pääneuvottajat voisivat tavata syksyn alussa, mutta se peruttiin intialaisten toimesta se tapaaminen ja nyt emme sitten tiedä, mihin mennä siitä eteenpäin. Ovemme on kyllä auki, olemme valmiit keskustelemaan heidän kanssaan, toivomme, että pystymme siihen, että pystytään selventämään tiettyjä väärinymmärryksiä, jotka liittyvät tähän jäätyneeseen tilanteeseen, mutta tällä hetkellä ei valitettavasti ole positiivisia uutisia tähän liittyen. Monet teistä ottavat esille asioita, jotka liittyvät kestävään kehitykseen, ihmisoikeuksiin, Jokaisessa luvussa me viittaamme muun muassa pakkotyöhön, voimaan, vastuullisiin toimitusketjuihin, yrityksen yhteiskuntavastuuseen ja amerikkalaisille ystäville lähetämme luvun tästä hyvin kunnianhimoisesta luvusta. Siis se julkaistaan myös teille pian, jotta saatte ajatuksia siitä, miten käsittelemme näitä aiheita. Totta kai nuo aiheet, niihin pitää puuttua kaikkien osapuolten kanssa ja olemme juuri julkaisseet opastusta siitä, miten ihmisoikeudet ihmisoikeussäännökset saadaan vapaakauppasopimuksiin, joten tulemme valvomaan tilannetta hyvin läheisesti. Mutta monet näistä aiheista pitää keskustella globaaleissa formeissa VTO, G20 ja niin edelleen, kun pyritään löytämään globaali tapa päästä eteenpäin. Sen takia edustaja Keller ja monet muut ottivat esille sen, että niin on hyvin tärkeää, että monenvälinen taso alkaa toimia taas. No, lopputulos, tämä lopputulos siitä, että VTO ei ole toiminut niin tehokkaana välinä kuin on. Ja se on johtanut siihen, että on monia kahdenvälisiä alueellisia sopimuksia, mutta se mitä meidän täytyy tehdä on, että varmistamme, että kaikki sopimuksemme ovat olemassa olevien sääntöjen mukaisia, VTO-sääntöjen mukaisia, mutta toiv- samalla toivotaan, että ne voidaan tuoda monenväliselle tasolle, jos mahdollista. muut maat voivat liittyä, jos haluavat TTIP. Esimerkiksi tämä on kantamme, joku mainitsi Meksikon. Jos ne haluavat mukaan päästä kriteeritettyä, niin se on ok, ja Turkki myös. Ja jatkamme työtä VTOssa ja katsomme, että pystymmekö saattamaan päätökseen Doan ja tuomaan myös uusia elementtejä VTOhon kaiken kaikkiaan. Vietnam-kysymys, no se on sama, edustaja Sardil sama prosessi kuin Kiinassa. Monet mainitsivat asymmetria-aihe, mikä on tärkeä kiitos niistä kysymyksistä. Neuvottelut, jotka aloitettiin eilen tunisialaisten kanssa. Tiimit tapaavat ensimmäistä kertaa maanantaina. Tiimit ovat täysin asymmetriset. Pyydämme tunisialaisia avaamaan paljon vähemmän kuin mitä me tarjoamme heille. Ja olemme yhdessä identifioimassa tunisialaisten ystävimme kanssa näitä arkaluontoisia teemoja, muun muassa maatalous- ja palvelukysymyksissä tunisen osalta, jotka suojellaan. Eli tämä on tulemma täysin asymmetristä. Sama pätee kaikkiin epäsopimuksiin, jotka on. Ne ovat tärkeä kehityselementti teen työtä defco pääsoston kanssa, jotta voidaan varmistaa, että ne voidaan panna täytäntöön nämä säännökset, mutta myös, että kehitystä myös tapahtuu ja että alueista työ, yhteistyötä ei unohdeta. Nämä alueelliset neuvonantajaryhmät, niin tiedän, että ne eivät ole toimineet optimaalisesti, tapasimme juuri osan heistä ja kokoustimme pari päivää sitten nähdäksemme, miten voimme helpottaa niiden työtaakkaa, he tekevät yhteistyötä EUH kanssa ynnä muuta, sillä tekevät loistavaa työtä, mutta se ei ole helppoa heille näissä olosuhteissa, joten olemme tietoisia tästä ja pyrimme parantamaan tilannetta ja tukemaan heitä lisää, jotta voidaan luottaa heidän tärkeään työhönsä jatkuvuuteen. Investointituomioistuin sitten ehdotimme TTIPin liittyen siihen, että luodaan uusi investointituomioistuin, ehdotus on juuri samassa lopullisen muotonsa, saamme teiltä ja neuvostolta tietoista lähdetään tämä pien USAan. Uskomme, että TTIP on oikea paikka aloittaa tällaisen tuomioistuimen kanssa kahdenvälisesti, mutta tavoitteena on, että tämä idea ja tämä malli pätisi kaikkiin tuleviin neuvotteluihin Vietnamiin, Japani, YMS. Ja samalla sitten pyrimme perustamaan kansainvälisen monenvälisen tuomioistuimen. Tämä tulee kestämään hieman kauemmin. Saamme paljon neuvoja akateemikoilta, kuuntelemme jo olemassa olevia monenvälisiä tuomioistuimia, joita maailmassa on, jotta sitten saadaan ehdotus siitä, miten mennä eteenpäin. Emme ole vielä maalissa, sillä tämä kompleksi prosessi, kaikki panokset ovat tervetulleita, mutta palamme tähän vielä, olemme mielellämme palamme tänne keskustelemaan tästäkin. Sitten sukupuoli kysymykset, ne on sisältetty GSP Plus-sopimuksen tullietuusjärjestelmin. Siinä on viittaukset 27 kansainvälisopimukseen ja yksi niistä on yleissopimus syrjimättömyydestä sukupuoli, sukupuolen johtuen. Tässä tehdä varmasti lisääkin vielä, mutta se on kyllä mainittu. Sitten sisäiset vaikeudet tai sisäiset epätasa-arvot. Edustaja Arena otti tämän esille myös niin me tarkistamme tämän globalisaatiorahaston käyttöä. Tätä johtaa komissaari Tyson tätä työtä, mutta totta kai mekin osallistumme yhteistyöhön ja tuemme häntä työssä. Sitten korruptio. Emme ole vielä saaneet asiapäätökseen, mutta on järkevää, että korruptiokysymys otetaan huomioon kauppasopimuksissa, sillä tämä liittyy hyvän hallinnointiin. Jos ei ole hyvää hallinnointia, niin ei voida käyttää mahdollisuuksia, jotka kauppa tuo, mutta työstämme näitä mekanismeja kyllä, joten työ jatkuu ja mielelläni kuulen kommentteja tästäkin. Ja lopuksi täytäntöönpano. Hyvä idea kyllä, mitä tarkistaa, mikä tilanne on eri ehdotusten suhteen. En nyt näe, että lisälainsäädäntöksiä olisi tulossa tästä, mutta totta kai tarvitaan monitorointia ja valvontaa, ja näemme sitten pääosasta, miten nämä voidaan tehdä, ja säännöllisesti voimme sitten palata tännekin. Lopuksi edustaja Saifi, siellä olette. Niin, tämä vastavuoroisuus, tämä kuuluu strategiaan. Se on mainittu ainakin kolme tai neljä kertaa, että se on osa missiotamme tasapainottaa markkinoita EU on hyvin avoin. Tämä on hyvä asia. No, minusta ainakin komissio on sitä mieltä, että se on hyvä asia, mutta tarvitaan tasapaino, jotta muut kumppanit myös avaavat, avautuvat samalla tavoin, joten vastavuoroisuus on kyllä mainittu useissa kohdissa strategiaa. Puheenjohtaja, uskoisinpa, että katoin siinä useimmat kysymykset. Oli puhetta myös avoimuudesta siitä, mitä mennään eteenpäin. Kyllä panin nämä merkille ja työstämme asiaa ja palaamme sitten keskustelemaan tästä joskus myöhemmin. Ja olen valmis palaamaan milloin vaan. Kiitos komission jäsen. Tämä oli todella ensimmäinen keskustelu tästä, ensimmä, tästä uudesta kauppastrategiasta ja uudesta lähestymistavasta. Ja me pidämme yhteyttä ja pyrimme sitten antamaan omat vastauksemme ja ajatuksemme mietintömme kautta tiedoksenne niin, että tämä kaikki hyödyttäisi kansalaisia. Kiitos. Okay, now we are going on. Ja nyt jatkamme, hyvät naiset ja herrat. Viimeinen huomio ehkä vielä liittyen tuohon kauppastrategian aikataulustamme. Aikataulumme on seuraavanlainen. Eli ensi vuoden puolen välin tässä meillä on aikaa, runsaasti aikaa näin ollen käydä keskustelua ja valmistella kantaamme. Ja herra Winklerin ehdotuksen otan tässä kyllä huomioon siitä, että voitaisiin järjestää sidosryhmäkuuleminen kauppapolitiikasta. Ja nyt siirrymme esityslistan kohtaan seitsemän. Ja kaikki ne, jotka haluavat käyttää puheenvuoroja muuten kuin esityslistan kohdista, poistukaa salista. Tai sitten, jos jäätte tänne, niin olkaa hiljaa. Esityslistan kohta 7 EUn kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus. Esittelijän Valmistelijamme herra Zienfeld saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, EUn komissio on arvioinut kilpailupolitiikkaa vuoden 2014 osalta. Voisin nyt lyhyesti <clears throat> arvioida tätä tekstiä. No, lyhyesti voisin sanoa, että digitaaliset sisämarkkinat ovat asia, jota on, joka on asetettu painopisteeksi. Se on ala, joka kehittyy erittäin nopeasti ja edellyttää erilaista lainsäädäntöä kuin mm, ei-virtuaalimarkkinat. Toinen asia, jota on korostettu, ovat energiamarkkinat ja tietysti avoimet, avoin finanssisektori ja eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyky. Kaikki tämähän kiinnostaa meitä kovasti, mutta erityisesti meitä kiinnostaa kulttuurin edistäminen kilpailun ohella. Ja Tämä kiinnostaa meitä paitsi Eurooppaa ajatellen, myös koko maailmaa ajatellen. Ja sivulla 21 ja 22 tässä arvioinnissa on erittäin kiintoisa osio. Mitä meidän omaan lausuntoomme tulee, niin minä olen korostanut erityisesti sitä, kuinka tärkeitä yksityiset sijoitukset ovat. Tärkeitä ovat julkiset ja yksityiset kumppanuudet ja se, että saadaan aikaan kilpailukykyisiä markkinoita. On myös tarpeen rajoittaa monopolien asemaa ja toki on vältettävä dominoivia markkina-asemia. Puhun myös jonkin verran kansainvälisistä sopimuksista. <clears throat> VTOssa tulisi paneutua kilpailusääntöihin entistä enemmän. Ja tässä omassa lausunnossani korostan sitä, että olisi kiinnitettävä huomiota pk-yrityksiin myös globaalilla tasolla. Ja ehdotan tukea, jotta voitaisiin edistää lojaalia kilpailua. Globalisoitumisen, globalisoitumassa maailmassa tämä on erityisen tärkeää. Ja eh, korostan myös sitä, että energian saatavuus on yksi lojaalin kilpailun edellytys globaaleilla markkinoilla. Omassa lausunnossani korostan myös kansainvälisten instituutioiden merkitystä, muun muassa OECDn. Sehän on tehnyt kovasti työtä kilpailupolitiikan saralla. Ja lopuksi sanoisin, että tämä tämä teidän arvionne oli erittäin hyvä ja kiintoisa, mutta tiety, tiettyjen alojen osalta olisin halunnut ehkä syventävää käsittelyä. Kilpailukykyhän on <clears throat> koko talouden moottori, ja siihen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Kiitoksia sitten varjoesittelijät ensimmäisenä Karoliina. Kiitos puheenjohtaja kollegat, ensin haluan kiittää valmistelijaa hänen tekemästään työstä ja tästä luonnoksesta. SD-ryhmä on joistain kohdin valmistelijan kanssa samaa mieltä, erityisesti se, että vaaditaan kansainvälisten markkinoiden avaamista. Kumppaniemme tulee mielestämme, mitä tulee julkisiin hankintoihin, kunnioittaa tiettyjä ympäristö- ja yhteiskunnallisia kriteerejä. Samoin katsomme, että kilpailupolitiikan alalla tulisi saada aikaan monenvälinen sopimus VTOn puitteissa. Epäilemme kuitenkin, mahdetaanko tällaista saada piakkoin aikaan. Tätähän yritettiin jo vuonna 2004, joten VTOn puitteissa sopimuksen aikaansaaminen voi olla hankalaa. Sitten äh, me, myös meidän ryhmällemme on äärimmäisen tärkeää, että PK-yritykset saavat tukea rahoituksen saamisessa, ne tarvitsevat tukea voidakseen kasvaa ja siirtyä laajemmille markkinoille ja näin voidaan saada työpaikkoja ja kasvua aikaan koko EUlle. Olemme mm, aikoneet tehdä joitain tarkistuksia, erityisesti mitä tulee digitaaliverkostoihin pääsyyn ja kilpailun tukemiseen. Tämä on äärimmäisen tärkeää meille sillä kilpailun lisääntyminen tarkoittaa valinnanvapautta sekä eh, kuluttajahintojen laskemista, ja tämä koskee erityisesti televiestintäalaa. Valmistelija viittaa toki kyllä energiaan, mutta mm, me haluaisimme tehdä tarkistuksen, jossa eh, korostetaan vielä kestävän eh, edullisen energian saantia ja että tästä on huolehdittava myös kauppasopimuksissa. Kilpailupolitiikka on tällä alalla tietenkin äärimmäisen tärkeää, jotta kilpailua vääristäviä tai estäviä käytäntöjä voidaan estää. Sitten meillä on vielä tuloillaan tarkistus, jossa viittaamme selkeästi siihen, että missään tapauksessa julkiset palvelut eivät saa ja yleisölliset palvelut eivät saa kärsiä tai vaarantua. Sitten haluaisimme vielä viitata supermarketteihin, suuriin ketjuihin, jotka päättävät hyvin paljon siitä, mitä tapahtuu kansainvälisillä markkinoilla ja vääristävät myös näitä toimitusketjuja. Olemme tästä erittäin huolissamme myös kehitysmaiden kohdalla. On esimerkkejä, esimerkiksi banaanikauppa, jossa suuret eurooppalaiset supermarkettiketjut itse asiassa ovat sanelleet hinnat. Nämä ovat meille hyvin tärkeitä asioita. Tämä on tärkeä kysymys kaiken kaikkiaan. Uskon, että saamme aikaan hyvän kompromissin kaikki yhteistyössä. Kiitos. Kiitoksia ja sitten herra Lumes. Kiitos puheenjohtaja. Kilpailu, reilut toimintaolosuhteet ovat välttämättömiä. Ei tämä helppoa ole Euroopassa eikä varsinkaan maailmanmarkkinoilla. Henkilökohtaisesti olen hyvin iloinen siitä, että Euroopan parlamentti kiinnittää tähän huomiota. EUn kilpailupolitiikkaa koskevan vuosikertomuksen arviossaan. Erityisesti kilpailukulttuuria täytyy tukea ja edistää ja luoda yhtäväiset toimintaedellytykset kaikille toimijoille. Nämä ovat meidän ECR-ryhmällemme äärimmäisenä tärkeitä asioita sydäntämme lähellä. Haluan kiittää valmistelijaa hänen tekemästään työstä. Me olemme hyvin pitkälti samoilla linjoilla hänen ehdotuksistaan. Ehkäpä kolme lisäelementtiä, jotka mielellämme vielä lisäisimme tekstiin. Esimerkiksi tässä kohdassa 5 tai ehdotuksessa 5 viitataan monenväliseen sopimukseen kilpailupolitiikan alalla. Mielestäni olisi ehkä hyödyllistä lisätä tähän vielä kappale, jossa pyydetään kiinnittämään huomiota eh, yhteistyösopimuksissa kolmansien maiden kanssa tähän kilpailuulottuvuuteen. Meillähän on jo näitä toisen sukupolven sopimuksia esimerkiksi Sveitsin kanssa 2013 solmittu sopimus, samoin sitten tiedon vaihto eh, kilpailuviranomaisten välillä hyvin tärkeä. Toinen ehdotuksemme liittyy tähän ehdotukseen kuusi. Esimerkiksi OECDn tekemät ehdotukset, komissio ja kilpailuviranomaiset eri jäsenvaltioissa, niitä tulisi ehkä rohkaista, voitaisiin rohkaista aktiivisesti osallistumaan kansainväliseen ICN-verkostoon, eli kansainväliseen kilpailuverkostoon. Tämän voisimme vielä mielellämme lisätä. Ja sitten kolmas ehdotuksemme liittyy tähän tekstin ehdotukseen numero seitsemän, jossa viitataan siihen, että tuetaan kehitysmaita niiden ponnisteluissa reilun kilpailun alalla. Miksei samalla voitaisi puhua myös teknisestä yhteistyöstä kilpailuviranomaisten kanssa kasvavissa nousevissa talouksissa. Ryhmämme tulee joka tapauksessa tekemään muutaman tarkistuksen, jotka ovat suunnilleen näillä kuvailemillani linjoilla. Kiitos. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole esitetty, joten puheenvuoro saa komissio. Äh, Thea Browns. Äh, Rouva Browns. Um, the commission... The rapporteur. Kiitos puheenjohtaja. Suhtamme myönteisesti tähän lausuntoon sekä tärkeitä aiheita liittyvät kansainväliseen kauppaan ja kilpailukykyyn. Ja olemme hyvin mielissämme, kun kuulemme kantojanne näistä aiheista panemme merkille kommentit, jotka tehtiin tänään ja odotamme innolla keskusteluja tarkistuksista ja tulevaa yhteistyötä siis valiokunnan kanssa. Ehkäpä pari asiaa kuitenkin haluaisimme korostaa, että olemme äärimmäisen aktiivisia kansainvälisessä formissa, mitä tulee kahdenvälisiin sopimuksiin sekä monenvälisissä formeissa, esimerkiksi kansainvälinen verkosto, International Competition Network, siellä on yli sata jotka tulevat yhteen kilpailuviranomaisten kanssa keskustelemaan hyvin avoimesti asioista, ja he pyrkivät siis parantamaan kaiken kaikkiaan yhteistyötä siellä. Lisäksi haluaisimme korostaa, että DGKn pääosasto tukee laajentumismaita ja naapuruusvaltioita, kuten Ukrainaa ja Moldovaa, mitä tulee siis tukeen, kun sanottu, niin kuin sanottu korossa seitsemän Lopuksi tunnistamme kyllä, että myöskin tuet voivat olla että suuri este kaupalle voivat vaikuttaa kielteisesti kilpailuun. Ja tästä syystä EU on perustanut tämän valtion tuki kontrollijärjestelmän ja tästäkin neuvotellaan TTIP-sopimuksessa. Kiitos puheenjohtaja. Thanks a lot and back to the rapport. Kiitos ja sitten vielä e, valmistelija. E, Kiitoksia kovasti kaikista, kaikista näistä huomioista ja kommenteista. Näistähän oli kovasti hyötyä näistä <clears throat> mielipiteistä ja myös olen iloinen siitä, että lupasitte esittää tarkistuksia. Se ei aiheuttane ongelmia. Pyrimme tekemään kompromisseja ja kunnioitamme takarajoja. Kiitos. Ja aikatarkistusta jättämisellä on 21. lokakuuta keskipäivällä. Ja hyväksymme tämän lausunnon 19. marraskuuta kokouksessamme. Kiitos oikein paljon. Sitten siirrytään seuraavaan esityslistan kohtaan numero kahdeksan. TISA-sopimus. Muistatte, että päätimme valmistella esityksen ottaen huomioon tilanne ja antaaksemme hiukan suosituksia tulevaisuutta silmällä pitäen. Esittelijä Reding, olkaa hyvä. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäiseksi teknisiä tietoja. Työasiakirja syyskuulta on siellä asiakirjojen joukossa. Totta kai tämä on se vanha se kirja juurikin. Teille on jaettu tämä mietintöluonnos. Mietintöluonnos on annettu myös etukäteen varjoesittelijöille. Ja se on myös verkossa maanantaista lähtien ollut, joten kaikki ovat saaneet sen, mutta katsoko sitä paperiversiota siinä pöydällä, sillä se on vanha asiakirja. Haluaisin myös sanoa, että on hyvin mielenkiintoista analyysiä, jotka on tehnyt politiikkaosasto, parlamentin politiikkaosasto siis, joka on tätä asiaa tutkinut. Tämäkin on mielenkiintoista taustan lukemista. Kansalaiset odottavat, että meillä on täyttä avoimuutta. Tässä toiminnassa sen takia parlamentissa olemme pyrkineet muuttamaan Tiisan mallioppilaksi ja että se palauttaisi kansalaisten ja yritysten luottamuksen. Monitoroimme kaikkia neuvottelun vaiheita vuonna 2014 vaaleista alkaen ja olemme saaneet kaikki neuvotteluasiakirjat. Oli kuusi työryhmän kokousta vuoden aikana ja olemme mukana tiivissä keskusteluissa toimielinten sisällä ja ulkona erityisesti kansalaisjärjestöjen kanssa. Ja pian sitten asetamme selvän suunnan sille, mitä haluamme palvelukauppasopimukselta ja minkälaista TISOPimista toisaalta emme halua. Kun puhun meistä, tarkoitan Inta-valiokunnan jäseniä ja yhdeksää lausuntoa antavaa valiokuntaa. Eli tätä olemme tehneet ja tällä suunnalla tulemme myös jatkamaan. Eli toiseksi haluan tehdä kantani aivan kirkkaan selväksi. Tämä on kyllä paremmalle tisalle, kyllä paremmalle kansainväliselle sääntelylle, mutta selvä ei sille, että lasketaan kotimaisia, kotimaisen sääntelyn tasoa. Kyllä sille, että avataan markkinoita yhtiöille ulospäin kansainvälisesti. Sitä tarvitaan, sillä esteet ovat hyvin korkealla EUn ulkopuolella, mutta sitä pitää täydentää turvaverkolla kansalaisillemme kotona. Ja kyllä, TISA on mahdollisuus EUlle, sillä palvelut ovat taloutemme selkäranka, koko talouden selkäranka siis. Palvelut, niitä on kaikkialla, maantaloudessa, kaupassa, kaikessa. Kolme osaa BKTstämme tulee palveluista ja kaksi osaa töistämme on palveluissa, joten avoimuus on ehdottoman tarpeen, jotta voidaan saada edelleen kasvua tällä sektorilla mutta mikään näissä neuvottelussa ei saisi heikentää sosiaalista, poliittista ja kulttuurista malliamme. Monissa EUn ulkopuolella, monet maat EUn ulkopuolella ovat kateellisia tästä. Meille sanomme kyllä rajat ylittävälle datanvaihdolle, mutta samalla pitää kuitenkin kunnioittaa yksityisyyttä. Sanomme kyllä sille, että ammattilaiset, korkean osaamisen ammattilaiset pääsevät liikkumaan, mutta vain tiettyin, tiettyjä ehtoja kunnioittain sopimuksissa. Ja pitää ottaa myös kansallisia lainsäädäntöjä. Eli siis kyllä kunnianhimoiselle sopimukselle, mutta se pitää olla myös tasapainoinen. Eli olen sitä mieltä, että TISAN myötä saan mahdollisuuden muokata globalisaatiota ja varmistaa vastavuoroisuus ja osoittaa selvästi, että kulttuuriset ja julkiset palvelut pitää sulkea siitä pois, eli oikeutemme säännellä sitä pit, se pitää säilyttää ja perusarvojemme tulee pysyä suojattuina. Korostaakseni tätä hyvin selvästi. Lisäsin nämä siniset viivat. Lisäksi laitoin siis myös punaisia alleviivauksia. Eli tietyt asiat, joista emme ole valmiita no, joustamaan missään kohtaan neuvotteluja. Esim. se, että olisi vähemmän kuluttajan oikeuksia. Me haluamme enemmän. Esimerkiksi haluamme viedä omat roaming-sääntömme, jotta voidaan estää roska ja spämmiä. Tarvitsemme lisää vastavuoroisuutta, parempaa pääsyä ulkomaisille markkinoille, muun muassa televiestintäsektorilla. sektorilla Tarvitsemme hyötyjä pk-yrityksille. Säännös verkkotiedosta, joka liittyy kauppaan, on myös tarpeen. Tämä on asia, jonka komission jäsen lupasi meille yleisesti ottaen. Eli meidän pitäisi soveltaa tätä lupausta tisaan heti. Ja pitää olla myös niin, että kansainväliset standardit, joita me sovellamme, että ne sovelletaan myös kumppanimaissamme EUn ulkopuolella. Basel esimerkiksi on tällainen FSB, IMO, ICEO. Sitten pitää pohtia myös tätä, että haluammeko Kiinan mukaan, haluamme muut nousevat taloudet mukaan, loittaisinko esimerkiksi seuranta tai tarkkailijan jäsenstatus sillä välin, jos tilanne ei kehity niin pian kuin haluaisimme johdonmukaisuus, parempi hallinnointi ynnä muuta ynnä muuta. En nyt halua toistaa kaikkea, se kestäisi liian kauan, mutta kuten sanoin, lisäksi olemme selvästi sanoneet, mistä, mitä emme ehdottomasti halua. Oikeutemme säännellä, sen, se pitää säilyä. Julkisten palvelu, julkiset palvelut pitää sulkea tämän ulkopuolelle. Terveys, koulutus, sosiaaliturvajärjestelmät. Tarvitaan kultainen standardi, jotta ne voidaan säilyttää totta kai niin kuin kaikissa, no useimmissa, koska on tiettyjä poikkeuksia sopimuksissamme, audiovisuaaliset mediat ja julkaisut pitää sulkea ulkopuolelle. Usein unohdetaan julkaisutoiminta, se pitäisi lisätä tähän. Komission jäsen puhui tiedon yksityisyydestä mielestäni se on selvä asia, mistä ei olla valmiita joustamaan. Perusarvomme, niistä ei neuvotella. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Arvon kollegat, minusta meidän ei pitäisi olla vain puolustuskannalla, ei voi olla kauppasopimusta ilman suojalausekkeita, eikä voi olla suojalausekkeita ilman sopivaa kauppasopimusta, joten todellakin pitäisi pystyä sisällyttämään nämä molemmat yhteen. Ja jos onnistumme tässä, niin sitten EUn tavoite TISA-neuvotteluissa on se, että varmistetaan, että olemme kilpailukykyisempiä ja suojelevimpia samalla, ja se, että kilpailemme noudattaen sääntöjä, ja että tämä toimii molempiin suuntaan. Toisaalta avataan markkinoita kilpailulle, jos ne markkinat ovat olleet suljettuja meille, ja toisaalta, että turvaudutaan ulkoiselta kilpailulta niissä asioista, missä me olemme valmiit joustamaan. Esimerkiksi kulttuuri ja julkiset palvelut ovat tällaisia. Ja tämä on tapa, jolla pitäisi mennä näihin neuvotteluihin – niitä ei pitäisi kirota ennen kuin asiat on saatu päätökseen, mutta meidän pitää olla positiivisia, purkaa myyttejä ja priorisoida. Ja tässähän Euroopan parlamentin lisäarvo voi tulla mukaan kuvaan. Ja luotan teihin kollegat. Muuten täytyy sanoa, että yhteistyö varjoistelijoiden kanssa on äärimmäisen myönteistä ja olen varma, että Tämän myönteisyyden myötä pääsemme hyvään lopputulemaan, joka saa niiden myöntymystä täällä parlamentissa. Kiitos. Kiitokset Reding. Nyt varjoesittelijät ensimmäisenä Jude Göndali. Um, kiitoksia kovasti. Aivan kuten täällä on jo sanonut, niin palvelut ovat oleellisia taloudellemme, työllisyydellemme, työpaikoillemme – omassakin jäsenvaltiossani toki, ja siksi eh, normien taso ja sääntely, jota sovelletaan palvelusektorille, on avainasemassa, jos halutaan hyviä työpaikkoja täällä ja ulkomailla. Ihan alkuun haluaisin sanoa, että me sosialistiryhmässä olemme sitä mieltä, että luonnos on selkeä merkki esittelijältä siitä, että hän haluaa me järkevän ja hyvän ja laajan sopimuksen ja teemme parhaamme voidaksemme tehdä yhteistyötä rakentavassa hengessä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Sisällöllisesti sanoisin, e, tai toistan sen, minkä jo aiemminkin olen sanonut, että haluaisimme, että monenvälisyys elpyisi. Tämä ei välttämättä ole paras vaihtoehto. Ja sopimuksessa ei pitäisi olla mitään sellaista, mikä ei sovi yhteen monenvälisyyden kanssa. Se on meidän TISA-sopimuksen kohdalta asettamamme punainen linja, josta emme tingi. TTIP mm, päätöslauselmaa laatii tällä hetkellä puheenjohtajamme. Siinä puhutaan erityisesti julkisista palveluista, oikeudesta tietosuojaan ja raho, rahoituspalveluista. Toivottavasti saamme edistystä näissä asioissa piakkoin aikaan, koska sen jälkeen äh, joudumme käymään vielä paljon mutkikkaampia keskusteluita muilla alueilla. Ei liene mikään yllätys se, että kun puhutaan julkisista palveluista, niin aivan kuten Redinkin pyytää, niin mekin äh, edellytämme, että ne poistetaan neuvotteluista ja ja myönnämme myös myönteisiä luetteloita, emmekä halua minkäänlaisia niin kutsuttuja standstill-lausekkeita, jotka vaikuttaisivat julkisiin palveluihin. Kaiken kaikkiaan, jotta tästä lausunnosta tai mietinnöstä tulisi mahdollisimman tehokas, sen täytyy sisältää myös yksityiskohtaista teknistä ohjausta komission neuvottelijoille, erityisesti kun puhutaan kotimaisesta lainsäädännöstä ja asetuksista. On varmistettava se, että komissio ottaa huomioon meidän huolemme eikä piiloudu yleisluonteisen kielenkäytön taakse liikkuvuudesta meidän täytyy tehdä selväksi se, että tarvitsemme aivan erityisiä turvalausekkeita voidaksemme varmistaa työnormien suojelun ja työntekijöiden oikeuksien suojelun. Ja ehdottaisin, että saisimme sitovan horisontaalisen lausekkeen ja selkeät määritelmät työntekijäkategoriasta. Kotimaisesta äh, sääntelystä poliitikkojen oikeus säännellä täytyy taata ja olen iloinen, että tekstiluonnoksessa se on mainittu. Tarvitsemme myös keskustelun siitä, miten tämä voidaan parhaiten saavuttaa neuvotteluissa. Ja tulen esittämään muutamia tarkistuksia voidakseni äh, kantaa oman korteni kekoon. Meidän täytyy olla paljon rohkeampia, kuin edellytämme sitä, että ei mennä <clears throat> GATTin säännösten yläpuolelle myös kotimaisissakaan sääntelyssä. Jotain on myös sanottava avoimuudesta, ja meidän tulisi aina aloittaa myönteiseltä kannalta. Me ymmärrämme ja tunnustamme sen, että komissio on ottanut edistysaskeleita avoimuuden suhteen on pyritty luomaan julkista yleis, suuren yleisön luottamusta kauppapolitiikkaan, mutta vielä paljon on tehtävä. Meidän tulisi peräänkuuluttaa täysimittaista avoimuutta neuvotteluihin ja kaikkien TISA-osapuolten tekstien tulisi olla julkisia. Meidän ei pidä alittaa sitä rimaa, jonka olemme asettaneet VTOssa – ja odottelen yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa ja toivottavasti saamme rakentavaa yhteistyötä niin, että voimme ohjata näitä neuvotteluita oman mietintömme ansiosta. Ja muistuttaisin vielä, että tässä ei äänestetä siitä, hylkäämmekö me vai hyväksymmekö me Tiisan. TISA-äänestys seuraa vasta neuvotteluiden jälkeen. Tässä vain halutaan lähettää poliittisia viestejä neuvottelijoille. Jos emme niin tee, niin sitten meillä ei ole nokan koputtamista senkään suhteen, mikä on tulossa. Minähän se on seuraavaksi Emma Clarkin. Kiitos ja kiitos esittelijälle hänen tekemästään työstä tämän TISA-prosessin suhteen. Hän on varmistanut sen, että meillä on aika voimakas ääni, parlamentin ääni tämän mietinnön kautta ja meidän on varmistettava se, että äänemme kuullaan. Tämä luonnos, jonka esittelijä on meille toimittanut aiemmin tällä viikolla, on oikein hyvä. Hän on pyrkinyt tasapainoisen lähestymistapaan Tiisan suhteen niin, että samalla vahvistetaan kuluttajan suoja ulottuvuutta ja otetaan ö, erilaiset poliittiset kannat huomioon. Tulen vielä yksityiskohtaisemmin tutustumaan tähän luonnokseen ja kuun loppuun mennessä toimittamaan tarkistukseni, mutta halusin nyt kertoa näistä ensimmäisistä tunnelmista Esittelijä on pyrkinyt todella varmistamaan sen, että TISAan liittyvät huolenaiheet otettaisiin huomioon. Mielestäni tämä heijastuu oikein hyvin tähän ensimmäiseen luonnokseen, erityisesti oikeussäännellä yleisen edun nimissä on tiettyjä poliittisia päätöksiä, joita täytyy kansalaisten nimissä voida tehdä. Ei tätä kuitenkaan saa ylikorostaakaan. Oikeus säännellä lähes horisontaalisesti yli kaikkien rajojen voi periaatteessa vanhentua, koska osapuolet voivat siihen puuttua. Meidän täytyy tätä vielä tarkistella, tarkastella, koska sillä ei välttämättä ole vaikutusta muihin sopimuksiin. Lisäksi rohkaisisin kollegoita harkitsemaan vielä tätä kulttuuripoikkeusta. Siitähän on puhuttu TTIPin e kohdalla. Ja ymmärrän, että että kulttuuripoikkeus on monille tärkeä asia ja audiovisuaalinen alahan on haluttu jo jättää ulkopuolelle EU eh, e elokuvien ja musiikin suojelemiseksi, mutta jos tätä kulttuuripoikkeusta laajennetaan määrittelemättä hyvin tarkasti, mitä kulttuurilla tarkoitetaan, niin sitten tästä voi syntyä ongelmia, joten meidän täytyy varmasti tätä tulkintaa vielä pohtia ja käyttää tähän pohdintaamme aikaa, jotta tämä toimii myös neuvotteluissa ja komissio itse kai on jo kirjoittanut kulttuurivaliokunnan puheenjohtajalle tästä asiasta. Lisäksi haluaisin todeta esittelijälle, että minä tuen esittelijää ja mitä tulee esimerkiksi kolmansien maiden EU-lainsäädännön kunnioittamiseen, niin työlainsäädännön kuin ympäristö- ja muunkin lainsäädännön. Tämä on meille kaikille tärkeää ja tarkistuksissa haluaisin muun muassa viitata Turkin pyrkimyksiin pyrkiä laskemaan rakennusalan työntekijöiden turvaa. Ja mm, katson, että kun kyse on hyvin korkean koulutuksen omaavista työntekijöistä, jotka siirtyvät vähäksi aikaa, tilanne on toinen. Mutta me palaamme tähän vielä ja kiitän esittelijä hänen tekemästään työstä. Kiitos. Kiitos ja sitten herra Takkula. Äh, Shadow Rapporteur GUE Mr. Takula. Yeah, that's right. Sorry, I... Pahoittelut. Niin siellä uneksitaan, niinkö? Äh, Because I... Niin, no, kahvitaolla kävin, mutta nyt sitten käsillään tisaa palvelukauppasopimusta. Sitten olen oikeassa paikassa. No niin. Kiitokset äh, Viviane Redingille tästä mietinnöstä, joka käsittelee TISAa. Siinä työsekirjan kaikki kriittiset kohdat on otettu huomioon, joka julkaistiin siis aikaisemmin. Palvelut ovat tärkeä osa EUn vientiä ja taloutta. Ne tulevat kasvamaan, tai sen osuus tulee kasvamaan vain tulevina vuosina. EUn markkinat ovat hyvin avoimet ja palvelut ovat totta kai EUn intresseissä ja meidän tulee käyttää TISA-neuvotteluja siten, että vastavuoroisuutta saadaan muiden markkinoiden kanssa. On hyvä nähdä, että komissiokin myös priorisoi palveluja uudessa kauppastrategiassaan. Liberaaleille erityisesti digitaalinen kauppa ja verkkokauppa ovat äärimmäisen tärkeitä, kuten myös se, että avataan julkisten hankkinoiden markkinat kolmansiin maihin tai pätemään niihin palveluiden lisääminen on myös EUn intresseissä näille korkea tai, tai, tai korkea osaamista osaavilla asiantuntijoilla kuitenkin esittelijäkin osoitti, että EUn pitäisi myös edetä varovaisesti tässä ajassa, että varmistetaan, että tulee ymmärretyksi, mikä Mode 4 on ja mitä se ei ole. On hyvä nähdä, että esittelijä on puuttunut myös tärkeisiin arkaluonteisiin aiheisiin, ja tietysti se, että suljetaan pois horisontaaliset palvelut ja julkiset palvelut, ja siis audiovisuaaliset palvelut. TISA-neuvottelut edistyvät vakaasti, kuitenkaan paljon julkista keskustelua ei ole käyty siitä. Komission jäsen on jakanut kaikki asiakirjat parlamentin kanssa, mikä on loistavaa. Meidän tulee varmistaa, että kaikki sidosryhmät ovat aktiivisesti mukana tässä. Ja tässä suhteessa tämä vaatii lisäsitoutumista myös jäsenvaltioita hallitukset myös. Odotamme innolla yhteistyötä tässä asiassa, jotta voidaan varmistaa, että luodaan hyvä asiakirja, joka vahvistaa komission kantaa neuvotteluissa. Ja kuten puheenjohtaja tiedättekin ehkä, puhuin Marek Chaltsen puolesta, joka ei päässyt tulemaan tähän kokoukseen. Ja tämä on myös siis Alten puolesta toivottavasti luin oikean tekstin. Madame Mineur. Yes, thank you. Rauha Mineur. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen tässä herra sinne. Äh, puhetta lukemassa. Tämä on hänen tekstinsä. Kiitos puheenjohtaja, parhaat kollegat. Haluan kiittää Rouva Redingia tästä mietintöluonnoksesta. TISA-sopimuksen suhteen pyritään tasapainoiseen sopimukseen ja TISA-neuvottelut voivat olla mahdollisuus uusille neuvotteluille VTO-tasolla. Tarvitaanko TISA-sopimusta sitten? Me vastustamme TISA-sopimusta ja olemme erittäin huolissamme tämän mietintöluonnoksen tavoitteista sen sijaan, että pyrittäisiin ähm, uuteen väliseen äh, palvelukauppasopimukseen. Äh, Guen mielestä meidän pitäisi soveltaa GATS-sopimusta jossa muun muassa mm, sosiaaliturvastandardeja sekä työstandardeja pyritään pitämään korkeammalla tasolla. Reding luonnoksessaan toteaa, että haluaisi kestävyysvaikutusarvion neuvottelujen päättyä päätyttyä, mutta tärkeintä olisi saada vaikutusarvio nyt, eikä vasta neuvotteluina päätettyä. Kansalaisyhteiskunta on hyvin huolissaan TISA-neuvotteluista ja sopimuksesta. Kansalaisyhteiskunnan huolia tulisi kuulla. Uusia standardeja ei tulisi asettaa ilman kansalaisyhteiskunnan huomioon ottamista. Tässä pyritään vapauttamaan julkisia palveluja sen sijaan, että niitä, niitä suojeltaisiin tässä ei ole tehty minkäännäköistä selvennystä ja niiden julkisten palvelujen suhteen, jotka ulkopuolelle jätetään. qe ryhmä vaatii, että kaikki julkiset sekä yleishyödylliset palvelut, koulutus, terveydenhuolto, vesi ja niin edelleen jätetään TISA-sopimuksen ulkopuolelle. Tämän lisäksi emme halua tällaista hybridimarkkinoille pääsymekanismia, joka luonnoksessa edelleen on. Puheenjohtaja, haluatteko, että mm, käytän nyt vielä oman puheenvuoroni vai seuraavan kierroksen kohdalla? Kollegat, ongelma on siinä, että meillä on tässä vielä yksi esityslistan kohta. Ja ähm, aika alkaa olla kyllä jo todella kortilla. Nyt vihreiden varjoesittelijä, joka ei ole paikalla, mutta herra Buchner. Sorry. I also want to thank you for the report, which I think is... Uh, Haluan kiittää teitä tästä uh, mietinnöstä, joka on erittäin hyvä pohja keskusteluille. Olen yhtä mieltä siitä, että että Kansainvälisten standardien sitovaan noudattamisen tulisi olla oleellinen edellytys avoimuudesta. Olen yhtä mieltä kanssanne siinä mielessä, että minkälaisia velvoitteita ei tulisi olla minkälaisia velvoitteita esittää lainsäädäntöluonnoksia kiinnostuneille osapuolille. Tarvitsemme myönteisen luettelon, emme negatiivista luetteloa. On tärkeää, että niin kutsuttuja sandstill lausekkeita sovelletaan harkiten. Ja status quo ei riitä, se on tehtävä selväksi vasta siinä vaiheessa, kun ö, tekstit ovat tulleet meidän lu- luettaviksemme, niin olemme ymmärtäneet, mitä ne sisältävät, ja me olemme saaneet aika hyviä kannanottoja kansalaisyhteiskunnalta, jos kohta on näyttöä siitä, että ö, muiden kuin kansalaisyhteiskunnan panokset otetaan usein vakavammin. Kun olen kuunnellut kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelua, niin ö, se, että tätä vuoropuhelua kuunnellaan, ei vielä riitä. On pidettävä huoli siitä, että kunnat ja alueet, jotka ovat lopulta vastuussa sopimuksen täytäntöön panemisesta, niiden tulisi olla paremmin mukana neuvotteluissa. Ja lopuksi totean, että me tulemme esittämään tarkistuksia ja tulemme olemaan yhteistyöhalukkaita, jotta voimme saada aikaan kompromissi. Kiitoksia sitten FDD. Herra Kast- edustaja Castaldo, joka ei ole paikalla. Grazie Presidente, eh, in realtà sono l'onorevole Ferrari, intervengo a nome della... Michael, Michael. Okei, okay, grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen Ferrare ja käyn puheenvu- käytän puheenvuoron Bellinin puolesta. Arvon kollegat, olen ö, iloinen, tai haluan kiittää Redingiä tästä mietinnöstä. Tämä on erinomaista työtä ja olen lukenut tätä mietintöä erittäin kiinnostuneena ja olen yhtä mieltä suurimmasta osasta sen sisällöstä. Me emme vastusta palvelukauppaa ja palvelusopimuksia, mutta ja haluamme välttää väärinkäytökset ja siksi samalla kun vielä kiitän kollegaa erinomaisesta työstä, haluaisin korostaa muutamaa ongelmaa, jotka ovat vielä avoimia. En tiedä, vasitenko vaikka eikö. No, joka tapauksessa olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentin kannan, kanta TISAN kaltaiseen sopimukseen täytyy, se täytyy tehdä tiettäväksi ennen kuin tulee ristiriitoja. Me tarvitsemme myönteisen luettelon koskien niin kauppaa kuin kansallisia kohteluita. Meidän täytyy saada, mustaa musta valkoiselle, jotta vältämme e, erilaiset uhat kansalaisille. Ja Euroopan parlamentin täytyy hyväksyä tämä luettelo. Tärkeä, tärkeä seikka ovat myös julkiset palvelut ja yksityinen yksityiset investoinnit. Esimerkiksi ajatellaanpa vaikka liikennelaitosta, johon osallistuu niin yksityisiä toimijoita kuin julkisia. Meillä on Italiassa kokemusta näistä. Ja tarvitsemme vielä lisää täsmennystä siitä, minkälaisista julkisista palveluista voidaan puhua tällaisessa yhteistyössä. Sitten tiedosta, tiedoista. Tällä hetkellä tiedot voivat liikkua vapaasti osan, osanottajamaiden välillä, mutta meidän täytyy saada tietää eh, tarkemmin, mihin tiedot menevät. Eh, unionin tuomioistuinhan juuri tässä vasta antoi päätökseen tietojen siirtämisestä muihin maihin. Sitten vielä Kiinasta. Kiina ei välttämättä loista eh, sillä, että se suojelee työntekijöiden oikeuksia. On myös otettava huomioon maahanmuuttajaa työntekijöiden osuus ja Julkisista palveluista <clears throat> kritiikkimme liittyy siihen, että usein yksityistettyjä palveluita on mahdoton enää julkistaa tai saattaa julkisiksi. On erittäin tärkeää, että saamme riittävästi aikaa näin tärkeistä asioista keskustelemiseen meidän täytyy keskustella näistä sekä Intassa, mutta myös niissä valiokunnissa, joissa koetaan tarvetta keskustella. Mielestäni tämänkaltainen näin mutkikas asia ansaitsee enemmän käsittelyaikaa. Kiitoksia. Monsieur Morel. Oui. Merci, monsieur le président. En effet, comme... Kiitos puheenjohtaja, niin kuin sanoi esittelijä, ei pidä malalla piruja senille näissä tisaneuvottelussa, mutta kuitenkin oikeus on olla skeptisiä liittyen neuvottelujen taustan varmaa on, että meidän tulee olla varovaisia ja valppaina, ja siitä suhte, siinä suhteessa olen iloinen siitä, että tätä asiakirjaa on nyt vahvistettu suhteessa alkuperäiseen raporttiin, jos ajatellaan tietysti tätä yksityisyyden suojaa, mutta myös rahoitusasetukseen nähden. Ja näin ollen tämä mietintö on nyt parempi, vaikkakin työtä on vielä tehtävänä. Haluaisin korostaa muutamaa asiaa, jota pitäisi parantaa kuitenkin. Tämä on sanottu jo, mutta se pitää muistuttaa voimakkaasti, pitää mennä pidemmälle. Julkisten palveluiden su- suojelemisessa pitää vahvistaa sitä, että suljetaan täysin pois sopimuksesta. Pitää kuitenkin laatia pelkästään positiivisia listoja, listoja esimerkiksi aloilla, jotka kokevat mullistuksia. Näin ollen kansalaiset tietävät tarkalleen, mitä voidaan liberalisoida ja mitä ei. Tämä on ensimmäinen asia. Toiseksi tiedämme kaikki, olemme samaa mieltä siitä, että yritysten pääsy kolmansien maiden markkinoille on EUn etu näissä neuvotteluissa, mutta kuitenkin paras tapa saavuttaa vastavuoroisuutta on purkaa tätä uhkaa, joka liittyy erilaisiin kostotoimiin. Kolmanneksi avoimuus kollegani Kerton Darling sanoi tämän jo, mutta tämä pitää toistaa. Komissioni sanoi, että neuvotteluja käydään avoimesti. Pitää kuitenkin tunnistaa herra Dartmouth, no sanokaa kollegalle, että hän on hiljaa, niin siis neuvottelu, neuvotteluissa ollaan elleenkin hämärän peitossa ja edistystä tarvitaan tältä osin. Ima. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan puolestani onnitella esittelijä Rouva Reding ja hänen erinomaisesta työstään. Haluan myös kiittää varjoesittelijäämme Judia hänen tekemästään työstä, joka itse asiassa tässä luonnoksessa jo hiukan näkyykin. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa eh, siitä, että niin Tisassa kuin T-tipissäkin eh, on luotu aika monia myyttejä ja nämä ovat kyllä kielteisesti vaikuttaneet neuvotteluihin. Ja jotta nämä väärinkäsitykset ja virheet saataisiin korjattua, tarvitaan kyllä toimia. Olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän sääntelymme tietosuojasta, rahoituspalveluista, yhteiskunnallisista ja työsuojelukysymyksistämme sekä kulttuuriperinteistämme ovat asioita, joista me emme edes lähde neuvottelemaan. Nämä ovat täysin jakamattomia mutta sitten on muita asioita, muun muassa juuri tämä yleishyödyllisten palvelujen sulkeminen TISA-sopimuksen ulkopuolelle todella, ne, ne, siis niillä ei ole mitään asiaa Tisaan Ja täytyy huolehtia siitä, että mitään yritystäkään ei ole sen suhteen. Yleisölliset ja julkiset palvelut hoidetaan jäsenvaltioissa niiden haluamalla tavalla. Ja TISA ei tähän kuulu. Tämä on hallitusten omalla vastuulla. Meidän täytyy kyllä nyt seurata hyvin, hyvin läheltä näiden lausekkeiden kehittymistä. Ei saa käydä niin, että joudutaan sellaiseen ansaan, että hallinto ei enää saakaan päättää siitä, miten julkisia tärkeitä palveluja kansalaisille tarjotaan. Minä tulen myös tekemään muutamia tarkistuksia, mutta tämä oli oikein hyvä teksti. Kiitos. Kollegat, meillä on 7-8 minuuttia enää kokousaikaa. Komissionkin pitäisi vielä vastata. Pyytäisin teitä puhumaan lyhyesti. Ja meillä on vielä yksi esityslistan kohtakin ja esittelijä on täällä paikalla. Helmut. Ei. Rouva Minör. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan esittelijää kiittää ja olen varjoesittelijämme kanssa samaa mieltä. Minä en näe mitään tarvetta tälle sopimukselle. Olen hyvin huolissani siitä toimivallasta, jota luovutamme sitten taas toisaalle. Tämä on erittäin huono asia. Samoin nämä lausekkeet ja tästä syystä haluaisin tästä tällaisen sekasopimuksen niin, että myös kansalliset parlamentit voisivat sanottavansa sanoa. Esittelijä sanoi, että Kyllä, kansalliselle parlamentille asiasta on tiedotettava, mutta minun mielestäni tämä ei riitä. Ja minä tulen tekemään tarkistuksen, jossa vaadin niiden täyttä mukana. Kiitos. En ole varma, että ne ovat demokraattisempia kuin Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit, mutta hmm, vai niin. Dathma. Um, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Vain yksi kommentti, mutta se on tärkeä. Haluaisin siteerata lausetta täältä mietinnöstä. Täällä sanotaan, että tieto virroista on tullut kansainvälisen kaupan selkäranka, mutta viimekin viikolla Euroopan yhteisen tuomioistuin äh, esti Safe Harbor-sopimuksen, jonka myötä tietojen siirto on tapahtunut sanotaan, että täällä puhutaan äh, eräästä suuresta yrityksestä, eh, että tämä on erittäin huono uutinen EUn ja USAn kaupalle. Tuhannet yritykset ovat nojautuneet Safe Harbor-sopimukseen voidakseen siirtää tietoja. Eli yhtäältä TISAN puolesta tehdään kovasti työtä, EU-instituutiot tekevät työtä Toisaalta, ja toisaalla Euroopan unionissa tuomioistuin on murtanut, e, e, estänyt olemassa olevan hyvän mekanismin, joka hyödyttää tiedon liikkuvuutta ja kuluttajaa näin muoden. Haluaisin komission vastaavan tähän kysymykseen. Älkääkä vältelkö tätä kysymystä. Sienfeld. Kiitoksia sitten edustaja Sienfeld. Dziękuję bardzo. Chciałem tylko odnieść się do jednej... Kiitos puheenjohtaja. Vain yksi huomautus. En haluaisi, että tässä nyt kuullaan vain samoja mielipiteitä koko ajan, mutta kaikissa puheenvuoroissa kaikki korostivat, miten tärkeää on sulkea pois julkiset palvelut tästä sopimuksesta, vähän niin kuin nämä julkiset palvelut olisivat niin erityispiirteisiä, niin omalaatuisia, että jos yksityinen toimija ilmaantuisi tälle sektorille, niin kaikki murtuisi. Joku mainitsi esimerkiksi kuljetusalan tai viestintäsektorin tai siis kaupunkiliikennesektorin. Minä voin itse mainita esimerkkejä, joissa mukana ovat olleet yksityiset toimijat ja sen myötä sitten laatu on parantunut ja hinnat eivät ole kohtuuttomia, joten en ole samaa mieltä näiden kantojen kanssa. Julkiset palvelut eivät ansaitse tulla poissuljetuiksi. Pitää vain löytää kriteerejä ja tapa käsitellä niitä sopivalla tavalla. Kiitoksia ja komission TISA-neuvottelija on täällä paikalla. Nyt saatte puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you and good morning to all of you. Um, first to thank... Uh, Kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää mietinnöstä ja me odottelemme uh, lopputulosta. Pari kommenttia meidän puolestamme. Ensinnäkin haluamme todeta, että mietinnössä on sellaisia elementtejä, jotka ovat kyllä aivan yhdenmukaisia meidän tiedon antamme kanssa, kuten monenvälisyys, Mekin tiedonannossamme korostamme, kuinka tärkeää on tehdä VTOssa aloitteita niin, että taustalla on kriittinen massa jäseniä. Meidän mielestämme on myös tärkeää saada tasapaino tiedon liikkumisen ja tietosuojan välillä. Olemme niin ikään sitä mieltä, että liikkuvuudesta meillä on samankaltaisia ajatuksia. Sääntelyoikeus on kaiken ylimenevä asia. Se on erittäin kriittinen elementti TISassakin ja muissakin kauppasopimuksissa, vapakauppasopimuksissa. Julkiset palvelut, julkiset laitokset, kun puhutaan monopoleista ja eksklusiivisista oikeuksista, niin millään sektorilla ei sellaisia pitäisi olla, paitsi ehkä, no te- televisiosektori ehkä on poikkeus. Tisan osalta työstämme sovellusalaa. Tisan, täytyy muistaa, että Tissaan sovellusala vastaa tällä hetkellä GATSia ja tämä on tärkeää pitää mielessä, kun TISA jatkossa monen välistetään. Eli me emme tietenkään sovellusalalle tässä vaiheessa voi tehdä mitään, mutta voimme tietysti muunnella sitoumuksia myös positiivisista ja negatiivisista luetteloista. Meillä on molempia, ne koskevat markkinoille pääsyä ja kansallista kohtelua. Gattissahan on myös markkinoille pääsyn osalta positiivinen lista ja sitten paikallinen kohtelu on negatiivisen luettelon asia. Tisassa meillä on vielä mahdollisuus esittää varaumaa kansallisesti palveluiden alalla. Ja tietysti voimme ehkä sulkea pääsyn, markkinoille pääsyn tiettyjen palvelujen osalta. Kiitos. Kiitos sitten Redin. Uh, kiitos puheenjohtaja ja kiitos kollegoille konkreettisista ja luovista myönteisistä puheenvuoroista. Odotan jo tarkistuksia mielenkiinnolla ja toivottavasti saamme sitten hyvän ehdotuksen, joka saa taakseen suuren enemmistön valiokunnassa. Tekniset vastaukset on jo annettu, komissio teki juuri niin, joten minun ei tarvitse palata niihin, mutta kaikille vain tiedoksi me teemme tässä työtä katsin kontekstissa, sillä palvelukauppasopimuksesta no se pitää rakentaa sillä tavoin, että siitä voi tulla monen välistetty tietyssä kohtaa, ja sen takia meidän tulee pitäytyä GATSis, GATSin puitteissa. Yksi tekninen tieto liittyen vaikutusten arviointiin. Ehdotin kahta vaikutusten arviointia yhden yksin nyt heti, ja se onkin jo meneillään, ja sitten toinen, kun meillä on neuvottelijoiden lopullinen teksti käsissämme, joten kaksi vaikutusten arviointia on putkissa, ja ne ovat sitten parlamentin käytössä ennen kuin parlamentti äänestää asiasta lopullisesti. Madame Kiitokset esittelijä. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 30.10. kello 18.00 ja 30. marraskuuta ensimmäinen joulukuuta kokouksessa keskustellaan sitten asiasta seuraavan kerran. Ja nyt täytyy todeta, että tulkit ovat antaneet meille vielä 10 minuuttia lisäaikaa kokousta varten, että voimme vielä siirtyä tähän seuraavaan esityslistan kohtaan. Puheenjohtaja ystävällisesti kiittää tulkkeja tässä jo etukäteen. Ja siirrytään tosiaan tuohon esityslistan kohtaan yhdeksän. EUn toimielinten avoimuus, vastuuvelvollisuus ja lahjomattomuus. Tämä on AFKO-valiokunnan aloite ja pyritään tarkastelemaan toimielintemme toimintaa. Ja meille tietenkin avoimuus on äärimmäisen tärkeä asia. Juuri tuossa aiemmin jo puhuimmekin siitä TISA-keskustelussa, mutta olemme käyneet avoimuudesta keskustelua myös muissa yhteyksissä, muun muassa TTIP-mietintöä käsiteltäessä ja puhuttiinhan siitä juuri tänään viimeksi komission jäsenen kanssakin. Olen hyvin iloinen siitä, että Afkon esittelijä on paikalla. Nyt puheenvuoron saa Sven Giegold, joka voi kertoa vielä tästä mietinnöstä lisää. Herra Giegold. Will be very brief. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Ensinnäkin haluan todeta olevani iloinen siihen, että Inta laatii lausunnon. Aikalau, aikataulumme mahdollistaa sen, ei ongelmia. Meillä on Jurilta, Libeltä, Intalta, Enviltä, Kontilta lausunnot, mikä osoittaa, että tämä on erittäin tärkeä asia ja tärkeä omaloitemietintö. mietintö. Haluaisin myös korostaa ja painottaa sitä, että haluan syvälliset suhteet kaikkien valiokuntien kanssa. Olen jo kutsunut lausuntojen laatijat kokouksiin, joita me jo järjestämme varjoesittelijöiden kanssa, jotta kaikkia kohdellaan reilusti ja tasapuolisesti – Ja tämähän näkyy jo valiokuntien työssäkin, joitain päällekkäisyyksiä saattaa ilmetä, joten on tärkeää, että lausunnot otetaan ainakin osittain mukaan kompromisseihin. Muuten mietinnöstä tulee sillisalaatti. Toivon parasta mahdollista yhteistyötä ja toki olen iloinen siitä, siihen, että Intan puheenjohtaja myös työstää mietintöä. Kiin, olen kiin- olisin kiinnostunut tietämään, mikä teidän mielestänne on kiintoisaa. Tietysti, jos kun aloitetaan vastuu velvollisuudesta, on tärkeää, että ymmärretään, miksi tiettyjä päätöksiä on tehty ja kuka on tehnyt niitä. Euroopan parlamenttihan käsittelee asioita avoimesti, keskustelee avoimesti, mutta mutta neuvosto käsitellessään kauppa-asioita ei välttämättä ole avoin. Joten haluaisin tietää, mikä teidän näkemyksenne tähän on. Avoimuus on keskusteluttanut paljonkin kauppaneuvottelusta puheen ollen. Joitain parannuksia on saatu aikaan, mutta tässäkin kohtaa kysymys kuuluu, voimmeko me ottaa huomioon oikeusasiamiehen näkemyksen tässä asiassa? Eli pitäisikö olla luettelo asiakirjoista ja Mielestäni meidän tulisi myös keskustella siitä, mitkä ovat olot niin kutsutussa lukuhuoneessa, lukusalissa. Taksutvaliokunnassahan on aika hankala tehdä työtä näissä oloissa. Ovatkohan nämä nyt ihan oikeanlaiset ö, olosuhteet? Kiintoisa on myös keskustella siitä, voiko parlamentti ö, hyväksyä sen seikan, että sitä kohdellaan heikommin kuin kansallisia parlamentteja joten kyllä meidän tulisi noudattaa mahdollisimman hyviä standardeja. Integriteetistä tai lahjamattomuudesta puheen ollen meidän tulisi kaikkien saada käsiksi tietoa samalla tavalla. avoimuuden tulisi olla täydellistä keskusteluidenkin osalta. Eli meidän tulisi ehkä keskustella siitä, olisiko oltava niin, että kun komission alemmilla tasoilla ja parlamentissa keskustellaan asioista, niin pitäisikö ö, olla pakollista se, että kaikki, jotka keskustelevat sääntelyasioista, että heidän tulisi olla avoimuusrekisterissä. Ja kokousten tulisi niidenkin olla avoimia ja saatavilla. Ja lopuksi kauppasopimuksista ja kansainvälisistä neuvotteluista puheen ollen meidän tulisi peräänkuluttaa kaikkein korkeimpia standardeja, jotka muutkin kansainväliset organisaatiot ovat saavuttaneet, kuten VTO, ähm, tekijän ja teollisoikeuksia käsittelevä ähm, äh, järjestö ja Orhusin yleissopimusneuvottelijat. Eli minua kiinnostaisivat teidän näkemyksenne valiokuntana. Tehän olette olleet kovasti mukana näissä asioissa ja odotan teiltä hyvää lausuntoa. I give now the... Kiitos. Sitten Varjo, esittelijä EPP, Rova Kisot Rovold, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan olin ajatellut, että te valmistelijana meidän valmistelijannamme sitten puheenvuoron, mutta minä voin puhua lyhyesti, koska tässä ollaan vasta ihan alkuvaiheessa. Luonnollisesti on oikein hyvä, että yritämme saada kattavan käsityksen eri toimielinten toiminnasta ja jotta voisimme pyrkiä saamaan aikaan jonkinnäköistä yhtäläisyyttä nyt puhutaan juuri avoimuudesta, vastuuvelvollisuudesta, lahjomattomuudesta ja samalla puhutaan äh, kuitenkin yhteisistä asioista kaikille toimielimille toimielimestä riippumatta. Minä uskon, että aivan ilmeistä on, että neljä ydintoimielintä ja sitten tietenkin nämä kuusi muuta toimielintä tai järjestöä toimivat hyvin eri tavoin, niiden tehtävät ovat hyvin erilaiset. Ja näin ollen äh, nyt onkin oikea hetki, sopiva hetki tarkastella toimielinten äh, yhteispeliä. Meillä on äh, lainsäätävä valta, toimeenpano valta. Mutta mikä on vuonna 2015 tämän Euroopan unionin monimutkaisen rakenteinen rakennelman tilanne? Tämä oma-aloitteinen mietintö tarjoaa meille erinomaisen tilaisuuden hiukan syvää luotavammin tätä asiaa nyt pohtia. Mielestäni on oikein hyvä, että me täällä Intassa otamme kantaa Tosin täytyy kyllä sanoa, että tulemmeko me ihan konkreettisia kauppakysymyksiä tässä käsittelemään. Uskallan sitä tässä kyllä nyt hiukan epäillä, mutta sitten kun sinä pian ensimmäisen luonnoksen meille toimitat, niin sittenhän se nähdään. Kiitokset koidelive. Live. Tosiaan ajattelin käydä nyt poliittisten ryhmien koko järjestyksessä tämän keskustelun. Mehän teemme tämän työn kuitenkin yhdessä. Niinhän me toimimme. Tosiaan, kauppapolitiikka kyllä tämä luottamus kauppapolitiikkaan on oikeastaan hävinnyt ja eiköhän se johdu tällaisesta toimielimellisestä heikkoudesta. Mm, tässä yhtäältä on tietenkin vielä tuo avoimuus äärimmäisen keskeinen kysymys avoimuus suurta yleisöä kohtaan. Ja tammikuusta alkaen olemme kyllä jo tässä aika merkittävää edistystä aikaan saaneet. Sitten täytyy katsoa tuota jatkotyötä esimerkiksi mm, näiden neuvottelukierrosten pöytäkirjojen julkisuus. Tästä on puhuttu paljonkin ja muun muassa TTIPin 11 kerroksen, kierroksen kohdalla tilanne on äh, ajankohtainen. Sitten tosiaan tämä, että mitkä asiakirjat ovat julkisia ja mitkä eivät. Ja tästä ei vielä mitään selkeitä yhteisiä kriteereitä ole. Kodeli viittasi toimielinten yhteispeliin lainsäädäntöä tehtäessä ja sitten valvottaessa. Ja kyllä tässä vielä tiettyä harmaata aluettakin ehkä on. Ajatellaan toimielinten välistä sopimusta komission kanssa, joka meillä siis on, jonka suhteen esimerkiksi kauppapolitiikan alalla olisin äh, tiettyjä asioita vielä toivonut. Mutta toimielinten välistä sopimusta meillä ei neuvoston kanssa ole, joten kyllä tästäkin varmaan keskustella kannattaa. Myös tosiaan kauppapolitiikka ulottuvuus huomioon ottaen. Eli kyllä varmaan parantamisen varaa on toimielinten toiminnassa ja yhteistoiminnassa. Ja kyllä meidän täytyy vastata yhteiskunnan pyytöksiin ja vaatimuksiin. Jaaha, herra Kämpelä, nyt jatkammekin englannin kielellä. Puheenjohtaja kiittää kohteliaasti tulkkia. Kiitos. On this report, um, firstly, I think you're absolutely right. Transparency, as the Commissioner said, is really important. Um, we're losing the battle on a lot of these free trade agreements because by secrecy creates suspicion,